Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kuten huomaatte, ajatus lykätä kokouksen alkamisen ajankohtaa kolmesta vähän eteenpäin oli erittäin hyvä ajatus, koska nythän täällä on sali täynnä kollegoita. Ja voinkin virallisesti ilmoittaa, että todella silloin kello 15 täällä ei ollut viittä meppiä enempää, joten kiitoksia kun tulitte tänne paikalle. On oikein mukavaa, että ensimmäisenä päivänä parlamentaarisessa työssämme olemme täällä monilukuisena. Meillä on paljon työtä tehtävänä. On kuulemistilaisuuksia, komission ehdokkaita, komission jäsenehdokkaita on, on tulossa kuultavaksi ja Olemme myös tapaamassa neljää nykyistä komission jäsentä Neli Cruzia, Oettingeria, Ferrocea ja, ja neljättäkin vielä, koska haluaisimme saada tietoa Euroopan komission nykyisestä toiminnasta. Kuulemiset luultavasti alkavat syyskuun lopussa ensi viikolla. Tämä valiokunta ja muutkin valiokunnat laativat kolme kysymystä kullekin komission jäsenelle, joka tulee tänne valiokuntaamme. Luultavasti heitä tulee neljä, mutta sitä ei ole vielä varmistettu. 8. syyskuuta mennessä odotamme lopullista listaa komission jäsenistä ja millaiset salkut heille tulee tässä Jean-Claude Junckerin komissiossa ensi maanantaina siis, ja sitten voitte valmistautua näihin kuulemiseen. Todella työtä on nyt tänä iltana päivänä paljon, joten mennäänpä asiaan. Lomista varmaankin voidaan epävirallisesti kokouksen jälkeen keskustella. Esityslistan hyväksyminen se on teillä, esityslistaluonnokset on teille jaettu. Mikäli mitään kommentteja ei ole, niin voimme hyväksyä esityslistan tällaisenaan. Kohta 16 on muut asiat. Muistakaa se, niin siinä voidaan sitten aina palata muihin asioihin. Sitten kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen Meillä oli järjestäytymiskokous 7. heinäkuuta 2014. Mikäli siihen ei tule mitään kommentteja ja huomioita, Teillähän on nämä pöytäkirjat jaettu, mikäli todella huomioita niihin ei esitetään. Pöytäkirjat on hyväksytty. Mitään huomioita ei ole. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset. Koordinaattoreiden kokousta ei pidetä tänään. Ja näin ollen kohta 15. YK on ilmastonmuutoskonferenssi 2014, COP20 Lima, Peru kokous 1-12. joulukuuta 2014. Tämä kohta on siirretty tämän iltapäivän kokouksen loppuun, kohdan kuusi jälkeen. Joten mitään koordinaattorin kokousta tänään ei ole, vaan sen sijaan keskustelemme tästä YK ilmastonmuutoskonferenssista ja lausunnostamme. Tämän osalta lausunto annetaan tietenkin Envi-valiokunnalle. Envi-valiokunta tekee tästä päätöksen. Tässäpä kaikki muutokset. Nyt meillä on kohta neljä. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 kaikki pääluokat. Haluaisin lyhyesti tästä jotakin sanoa. Ensinnäkin menettelystä. Kuten tiedätte, tarkistusten jättämisen määräaikaa näitä budjettikohtia varten tässä valiokunnassa umpeutui 19. elokuuta 2014. Yhteensä 161 tarkistusta jätettiin. Haluaisin kertoa teille tietenkin sen, että minulla on siis kunnia olla tässä asiassa valmistelijana. Tämä on minulle suuri kunnia. Olen saanut tämän vastuun tehtävän koko valiokunnalta ja koordinaattoreilta ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja jäseniä arvokkaista tarkistuksista ja työstä kesän aikana. Hoidimme homman hyvin. Voin tukea suurta osaa näistä tarkistuksista tuksesta valmistelijana. Olen itsekin tehnyt 94 äh, tarkistusta, jotka ovat hyvin, lähe, hyvin lähellä omianne. Sitten sisällöstä koskien talousarvion päätöslauselmaa. Kuten heinäkuussa sanoin, uskon, että neuvoston leikkauksia komission talousarvioluonnokseen 2015 ei voida perustella. Minusta tämä on tärkein asia koko lausunnossani. Olen hyvin huolissani merkittävistä leikkauksista, joita neuvosto on ehdottanut sellaisille aloille kuin innovaatio, tutkimus, infrastruktuurit, pk-yritykset ja energia. Jo nyt merkittävät, merkittäviä määriä puuttuu EUn budjetista maksuja varten. Tänä päivänä tilanne on jo huono. Ja nyt on vielä ehdotettu lisäleikkauksia, jotka tulevat vielä pahentamaan tilannetta. Monivuotiset ohjelmat, kuten Horisontti 2020, Kosme ja Verkkojen Eurooppa, väline ovat keskeisiä, jotta voitaisiin saavuttaa Eurooppa 2020 tavoitteet. Meillä on strategiamme, sen nimi on Eurooppa 2020. Se on kaikkein tärkein. Eh, tärkeimmät asiat päätettiin jo neljä vuotta sitten, vuonna 2010. Ja koko strategia kuitenkin on vielä vasta alkuvaiheessa. 2015 vuoden talousarviossa pitäisi olla läsnä kaikki riittävät toimet, jotta nämä strategian eri kohdat saataisiin käyntiin eteenpäin. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja alueiden välillä tarvitaan lähempää yhteistyötä. Ja hyvin konkreettisen esimerkin tästä voisin antaa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti on laitos, josta tunnelemme, tunnemme olevamme vastuussa. Euroopan parlamentti yhdessä neuvoston kanssa päätti siitä päätti perustaa tällaisen instituutin ja täytäntöönpano virastoista päätökset myös tehtiin. Tar- nyt olisi mahdollistettava niille sellainen rahoitus, että ne pystyvät hoitamaan niille annetut tehtävät. Tämä nykytillä tässä se on melkein mahdotonta. Tämän hyvin lyhyen alustuksen jälkeen haluaisin pyytää, että koordinaattorimme ja varjoesittelijämme haluetessaan voivat käyttää puheenvuoron. Mutta pyydän lyhyitä puheenvuoroja, enintään kaksi minuuttia, koska meillä ei ole paljon aikaa, koska aloitimmekin vähän myöhässä nyt. Myöhemmin myös mahdollisesti muut jäsenet voivat käyttää enintään minuutin puheenvuoroja tästä lausunnosta. Aloitetaanpa keskustelu. EPP. EPPn puolelta kuka haluaisi jotakin sanoa? Eikö kukaan? Selvä. Enää edustaja, olkaa hyvä. Ich möchte den sehr richtigen aus... En halua lisätä tähän paikkansa vain sanomaan yhtään mitään, mutta toteaisin, että mitä monivuotisiin ohjelmiin tulee, niin todeta seuraavaa. Rahoitusta ei ole riittävästi ollut tarjolla, se on fakta, ja lisäksi ongelmana on se, että näistä ohjelmista tulee entistä kalleimpia näiden lykkäysten takia, kuten Galileo ja Cosme-esimerkit ovat osoittaneet, ja jopa ITERin osalta, ydinfuusion osalta tämä on ollut nähtävissä – Eli olemme aina siirtyneet siihen, että varoja ei ole ollut riittävästi käytettävissä ja tämä on johtanut siihen, että loppujen lopuksi kustannukset ovat nousseet entisestään ja tästäpä syystä toivoisin, että tässä ei katsottaisi vain ainoastaan vuoden 2015 budjettia, vaan pohdittaisiin myöskin sitä, että kuinka paljon lisäkustannuksia syntyy sitä kautta, että alkuun ei varoja varata riittävästi näihin tehtäviin. Erityisesti monivuotisten ohjelmien osalta laskut ovat paisuneet paisumistaan. Ja meidän tulisi talousarvion valvontavaliokunnan kanssa tehdä tältä osin yhteistyötä, katsoa, että miten voimme antaa koko mulle riittävästi infoa käyttöön. Jos puhutaan ITERistä, niin toista sataa miljoonaa euroa ylimääräisiä kustannuksia on syntynyt ja jopa haittaakin on aiheutunut näille hankkeille. Rakennuksia ei ole voitu rakentaa, projekteja ei ollut voitu toteuttaa, eli olemme oikeastaan jopa kyseenalaistaneet nämä itse hankkeet. Kiitoksia. Onko muista poliittisista ryhmistä halukkaita puhujia? Edustaja Roil. Another political group, no. I... no, hän ei edusta uutta poliittista ryhmää, mutta voitte puhua. No, no, no, no, really not. Nein, ich möchte auch nur... Minäkin haluaisin tukea sitä, mitä puheenjohtaja esitti. Minusta on tärkeää, että me teollisuusvaliokunnassa, valiokuntana, joka käsittelee tutkimuksen kysymyksiä. Selkeästi viestitämme, että emme ole yhtä mieltä tästä budjetista ja että tämä poliittisesti on aivan väärä suunta. Aamusta iltaa viime kuukausina olemme voineet kuulla kaikissa tärkeissä tapaamissa Euroopassa, että meidän pitää huolehtia kasvusta, meidän pitää pyrkiä luomaan työpaikkoja ja sitten ei kuitenkaan tehdä mitään muuta kuin pyritään ratkaisemaan asioita käyttämällä lisää rahaa. Oikea tie on osoittaa rahat oikeisiin paikkoihin. Ja se merkitsee sitä, että tutkimuspolitiikka ja innovaatiopolitiikka, niitä pitää vahvistaa, edistää, mutta hankkeita voida keskeyttää. Christian Eller aivan oikein viittasi siihen, mitä vaikutuksia on sillä, jos katsotaan koko ketjua, mitä seuraa vääristä päätöksistä, joita tehdään. Puheenjohtaja saa täyden tuen meiltä, on, hän on valittu nyt oikean tien, ja tämän mukaisesti pitäisi pyrkiä etsimään tukea sille, että saadaan aikaan muutoksia. Tamborano. Kiitoksia sitten edustaja Tamborano. Presidente, kollegi. Noi riteniamo... Kiitoksia. Meille ovat keskeisiä innovaatio- ja teknologisen kehityksen määrätyt varat, koska pyrimme hyvinvointiin tällä maa osalla. Meidän mielestämme tämä on ehdoton prioriteetti, jota ei voida uhrata. Ja jäsenvaltiot puhuvat kasvun ja työllisyyden lisäämisestä kuitenkin samat hallitukset tekevät leikkauksia. Me tuemme valmistelijaa ja aiomme tukea niitä tarkistuksia, joilla pyritään palauttamaan talousarvio entiselleen ennen neuvoston leikkauksia, paitsi ne tarkistukset, jotka koskevat aseita tai ydinenergia tai fos, ilmastolle vahingollisia toimia. Anteeksi, mä olin paljon enemmän kuin kaksi minuuttia. Minulla on täällä yhteensä 11 kollegaa. Mr. No, Sorino. Sitten edustaja Sorino koordinaattorina. Muito obrigado, signor president. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. SD-ryhmän nimissä minäkin haluan esittää huolemme siihen liittyen, ettei varoja ole ohjelmiin liittyen riittävästi käytettävissä. Budjetti tarkoittaa nyt käytettävissä olevien varojen leikkausta kahdella prosentilla. Mutta nämä varat, niitä kipeästi kaivataisiin, jotta ohjelmat saataisiin toteutettua. Me emme missään nimessä voi hyväksyä tällaisia leikkauksia. Ja tämähän on ristiriidassa sen periaatteen kanssa, josta kuulimme. Eli että 7. lokakuuta on tarkoitus järjestää kasvua ja työllisyyttä käsittelevä huippukokous ja ristiriita liittyy myöskin komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin sanomaan ja ehdotukseen. Hänhän totesi, että eurooppalainen teknologia työllisyys suunnitelma laadittaisiin, jossa katsottaisiin työllisyyttä uutta teollisuutta ja soveltavaa tutkimusta. Eli tässä on olemassa selvä ristiriita näiden sanojen ja tekojen välillä. Ja jossain vaiheessa tästä koituu melkoinen lasku maksettavaksi sekä institutionaalisesti että demokraattisesti. Äh, mister... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Siri Kietis, toinen koordinaattori. Θα μιλήσει ο συνάδελφος από την ΚΟΕ, εκ ΚΟΕ. Niin, ΚΟΕ. Herra Ferreira on se, joka on Guen koordinaattori. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että minä pyritän nyt kahdessa minuutissa lyhyesti selvittämään sen, miltä budjetti näyttää ja mistä tässä on kysymys. Kolme lyhyttä kysym- kommenttia. Ensinnäkin olemme yhtä mieltä arvostelusta, jota on nostettu neuvostoa kohtaan. Me olemme tilanteessa, joka ei ole hyväksyttävissä. Juuri ne maat, joilla on tällaisia todella loist, jotka ovat joutuneet ottamaan muiden maiden painostuksesta tällaisen säästöbudjetin, ne nyt eivät ole noudattaneet näitä säästöbudjetteja. Ja me olemme nyt tällaisia poikkileik- poikittaisia leikkauksia vastaan, jotka täällä on to- toteutettu, joita ollaan esittämässä. Minun ryhmäni kannalta ajattelen tarkistusta olemme tehneet, me olemme halunneet ensinnäkin esittää, mitä tulee Horisontti 2020 ohjelmaan, että se on ohjelma, joka lisärahoituksesta, johon on ryhdytty, ei edelleenkään ole tasapainoinen, koska vain muutama maa saa suuren osan varoista. Ja siksi on välttämätöntä, ja olemme osittain sen saavuttaneetkin, että tulisi tällainen kohesion ulottuvuus mukaan ohjelmaan. Ja tässä pyrimme siihen, että tällaista erinomaista, mistä, erinomaista osaamista pyritään viemään eteenpäin antamaan uusille tahoille, mutta varat eivät ole kuitenkaan riittäviä. Ajattelen sitä, että tämä asia todella voitaisiin toteuttaa ja että varat saataisiin paremmin jaettua. Ajattelen nimenomaan yhteenkuuluvuuden kohesion periaatetta ja siksi haluamme laajentaa tätä otsaketta edelleen, lisätä sen rahoitusta. Ja sitten vielä yksi ehdotus, joka liittyy tukeen, jota annetaan pienille ja keskuisille yrityksille, sitä pitäisi laajentaa, koska puheissa kyllä sitä erityisesti korostetaan, mutta käytännössä joudumme näkemään, että vain muutamat harvat pienet ja keskuiset yritykset saavat rahoitusta yhteisön ohjelmista, ja siksi olisi tärkeää vahvistaa rahoitusta, joka on osoitettu PK-yrityksille, niin että PK-yritykset saavat todella ensisijaisen aseman silloin, kun kysymys on luototuksesta tai oman pääoman lisäämisestä tai tuesta oman pääoman lisäämisessä. Ja olette ehdottaneet, että kaikki ehdotukset, joita meidän ryhmä on tehnyt, ne hylättäisiin. Mr. Turmes. Kiitoksia sitten eh, herra Turmes vihreistä. Uh, so first, uh, I hope that all of... Ensinnäkin toivon, että teillä oli kaikilla oikein mukava loma. Puhun täällä, eh, taikka puhun täällä herra Bytifkofferin sijaan. Hän oli varjoesittelijämme. Olemme sitä mieltä, että koko parlamentin pitäisi solidaristi taistella neuvostoa vastaan. On aika skandaalinomaista, kun miten jotkut jäsenvaltiot neuvostossa toimivat, ja me parlamentissa tarvitsemme yhtenäisen rintaman Toinen asia on se, että tarvittaisiin laajaa tukea pk-yrityksille. Tajanin kanssa on laadittu tätä COSME-hanketta ja komissio on luvannut kolme miljardia pk-yrityksille tämän vuoden aikana vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin se, mitä on luvattu nyt 2014-2015, on lupauksen alla – Kosmeen tarvitaan lisää budjettia. Toivon, että saamme, saamme teiltä tuen energiasta viime päivinä herra Putinin kanssa pelaaminen osoittanut, osoittanut sen, että energiatehokkuus ja, ja uusiutuvat lähteet ovat tärkeämpää kuin koskaan. On, on, tarvitaan lisäbudjettia erityisesti energiatehokkuushankkeita varten. Se on ainoa nopea toimintamahdollisuus tällä alalla. Sitten tämä valkoinen elefantti, kuten Galileo ja ITER-hankkeet. Näiden suhteen olemme paljon skeptisempiä. En ole Eilerin ja Roilen kanssa yhtä mieltä heidän analyysistään. Tällaisilla valko, niin sanotuilla valkoisen elefantin hankkeilla ei kyllä kasvua saada. Galileo on tullut takaisin. Ne kollegat, jotka ovat täällä uusia, pitäisi muistaa, että kymmenen vuotta sitten galileo hankkeet hanke esiteltiin meille niin, että siitä koituu nollan euron kustannukset. Siihen tarvitaan vain poliittista tukea. Mutta kuinka monesta miljardista tällä hetkellä puhutaankin ja lisää vaan tulee. Ja, että saadaan edes tuonne taivaalle. Sitten toinen suuri kaltainen hanke on ITER. Tämmöinen 50 vuoden aikajaksolla tuleva hanke vuonna 2015. 50-luvulla, niin siis 1950-luvulla luvuttiin, että, että 2000 vuonna melkein ilmaiseksi saataisiin energiaa ja nyt taas lupa, lupa, lupaillaan samankaltaisia. Ajatelkaapa, että meidän olisi tärkeämpää säästää siellä, missä voidaan sen sijaan, että pannastetaan hankkeisiin, jotka eivät koskaan lähde käyntiin. Kiitoksia Petrille yksi minuutti. Meillä on vielä kymmenen henkeä listalla. Yksi minuutti siis seuraavalle edustajalle. Unfair. Kiitoksia herra puheenjohtaja, mutta tämä nyt on epäreilua, kun muut saavat enemmän puheaikaa, mutta mikäpä siinä. Coordinators or niin, anteeksi vähän, mutta edellä, edellä olevat olivat koordinaattoreita ja varjoesittelijöitä. He saivat kaksi minuuttia puheaikaa. Nyt muille yksi minuutti muille jäsenille. I'll be very brief, just. Ihan lyhyesti toteaisin, että liberaaleissa olemme pitkälti samaa mieltä näistä esitetyistä näkemyksistä ja mekin olemme samaa mieltä näistä ongelmista, joten liberaalien puolesta äänestämme sen puolesta, että budjettia korjataan, muutetaan ennalleen, koska varoja todellakin tarvitaan. Siinäpä kaikkia. mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskustelua aiheesta. Madame Gostet. Kiitoksia sitten Roa Groste. Monsieur le Président. Puheenjohtaja. Kun sanotaan, että Euroopassa on pakko päästä kasvuun ja vähen, pienentää budjetteja, joiden avulla kasvua voitaisiin lisätä. Millaisen viestin nyt oikeastaan lähetämme mahdollisille sijoittajille, joita Euroopan unioniin voitaisiin saada? On aivan välttämätöntä säilyttää YK, PK-yritysten rahoitustuki, sen ei pidä olla mikään sopeutustekijä, samoin kuin energiasektorillakaan ei voida toimia näin. On aivan ehdottoman tärkeää säilyttää budjetti sellaisena kuin sen halusimme, se on aivan välttämätöntä. Muussa tapauksessa menetämme johdonmukaisuuden politiikassamme ja menetämme kaiken uskottavuutemme. Mr. Henkel. Kiitoksia sitten edustaja Henkel. As to my knowledge, all... Minun tietääkseni kaikki valtionhallitusten päämiehet sitoutuivat käyttämään 3 prosenttia BKT tutkimukseen ja kehitykseen. Ja vain hyvin harvat maat tekevät ne ole todellakin näin. Ja kun me puhumme yhteisestä budjetista EU:ssa, taustalla oleva ohjelma on se, että tätä asiaa ei ymmärretä eri maissa. Ja ehdottaisin, että tämäkin ryhmä ilmaisisi lausunnossaan pyynnön hallituksille, että he noudattavat sitoumuksiaan. Kodik Kiitoksia sitten kollega Toshinovski. Vážina eh, pana professora Henkl. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen kollega Henkelin kanssa aivan täysin samaa mieltä. Talousarviotilanne on tietenkin aina hankala, varoja ole koskaan riittävästi, mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa meidän on todettava, mitkä prioriteettimme ovat. Mennenä vuosina olemme keskustelleet näistä prioriteeteista paljon ja me olemme sopineet siitä, että tutkimus ja kehitys olisi yksi prioriteettiala. Ja kuten te totesitte, me emme saa hyväksyä tällaisia leikauksia erityisesti niiden hankkeiden osalta, jotka on jo aloitettu. Se, mitä Claude Turbe sanoi, niin ei ole pätevä. Galileo-hanke on saatettava päätökseen, sen pitäisi olla yksi keskeisimmistä hankkeista. Ilman yhteistoimintaa tätä hanketta ei voida toteuttaa. Meidän pitää vain löytää riittävästi varoja tutkimus- ja kehitystyöhön. Grazie. E, voglio ricordare. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa niille, jotka olivat täällä viime kaudella ja kertoa uusille kollegoille siitä, kuinka vaikeaa oli saada hyväksyttyä monivuotinen rahoitus kehys talousarviosta emme ole tyytyväisiä. Olihan meillä erilaisia kantoja, mutta Lama suurin budjettivaliokunnassa oli hyvin kriittinen näissä asioissa. Halusimme paljon enemmän kuin mitä tänne saatiin, se oli enemmän, olisimme halunneet paljon enemmän kuin edellisessä rahoituskehyksessä kasvu ei ollut riittä, riittävää. Lisäksi ongelma oli se, että, että pyrittiin tähän frontloadingin niin, että kriisin alkuvuosiin sijoitettaisiin suurimmat varat. Nyt sit, jos nyt sitten pannaan pakki päälle tältä tieltä, niin se on hyvin vakava tilanne. Meillä oli kyllä hyvä puheenjohtaja tukemassa näitä ehdotuksia. Haluaisin muistuttaa vielä tärkeistä asioista. Kosmea on vieläkin enemmän tuettava. Samoin EAS, joka on sosiaalisen tutkimuksen ohjelma. Myös tätä ohjelmaa on tuettava. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Manika. Ai, w tomto rozpoczy nam chyba już Kiitos puheenjohtaja. Tästäkin budista puuttuu varoja maksusitoumusten maksamiseen, ja jos me maksasta, mihin on sitouduttu, silloin syntyy rakenteellisia vajeita. Joka vuosi me olemme saman tilanteen edessä. Miten saamme neuvoston todellakin pysymään lupaustensa takana? On tärkeää, että omien varojen järjestelmää muutetaan niin, että tämä tilanne todellakin loppuu. Se pitäisi olla meidän päätehtävämme. Next, I would like to ask... Uh, kiitoksia. Seuraavana haluaisin pyytää tutkimuspääosaston pääjohtajaa uh, Rova Rutea käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia arvoisat edustajat. Neljä kommenttia ja kiitokset tästä keskustelusta. Olemme pitkälti samoilla linjoilla. Ensinnäkin puhuisin Horisonta 2020 hankkeesta. Muistuttaisin teitä siitä, että silloin kun Eurooppa todellakin kaipaa näitä investointeja kasvun aikaan saamiseksi, niin silloin tarvitaan seitsemättä puiteohjelmaa ja Horisontti 2020 ohjelmaa. niitä kautta todellakin tutkimuksen kehitykseen varoja ohjataan. Ja korostaisin sitä, että olemme aina toteuttaneet budjetin tai käyttäneet varoja sataprosenttisesti. Ja sitten näihin neuvoston ehdottamiin leikkauksiin. Ne poikkeavat kohta kohdalta, jos katsotaan tutkimusbudjettia, niin leikkaus on yli 10 prosentin luokkaa. Muilla, muilta osin ollaan jossain 0,1 prosentin leikkauksen tasolla, joten tutkimuspuolella leikkaukset ovat kovempia kuin muilla aloilla. Mitä se tarkoittaa käytännössä sitten tämän vuoden ja tulevien vuosien tutkimusbudjettiin liittyen? No se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että komissiossa ei voida toimia velvoitteiden mukaisesti, eli että voisimme maksaa lupaustemme mukaisesti. Eli jo ensi vuonna meillä tulee olemaan ongelmia sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanon saralla. Ja sitten jos katsotaan näiden hankkeiden loppupäätä, ja kun joka vuosi budjetteja leikataan, niin se johtaa kyllä melkoiseen maksujen, viivästyneiden maksujen sumaan. Ja kun Horisontti 2020 hanke päättyy, niin 20 prosenttia Horisontti 2020 hankkeista jäävät vailla rahaa. Eli suma on melkoinen ja sitä on aika lailla hankea lähteä purkamaan näin maksupuolelta katsottuna. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Uh, kiitoksia. Kiitän hyvästä tuesta. En havainnut, että poliittisten ryhmien välillä olisi mitään erimielisyyksiä tässä asiassa, lukunottamatta ehkä jotain aivan pieniä erimielisyyksiä. No niin, Claude, Claude, olithan oikeassa. Kuitenkin me kaikki haluaisimme palata vähän pulleampaan budjettiin. Erityisesti tutkimuksen, innovoivan talouden alalla niin, että voitaisiin auttaa Euroopan unionin kasvua. Voimme kyllä olla yhtä mieltä kaikkein tärkeimmistä asioista. Sitten äh, aikataulusta, kuten tiedätte, vuoden 2015 talousarvio äh, aikataulu on kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin budjettitarkistukset ja niiden laatiminen ja niistä keskusteleminen. Ja sitten meillä on tämä talousarvion päätöslauselma. Itressä äänestämme huomenna talousarvion tarkistuksista, siis toinen syyskuuta. Määräaika tarkistusten tekemiseksi päätöslauselmaa varten on kolmas syyskuuta, eli ylihuomenna kello 12. Tässä valiokunnassa äänestämme budjetti päätöslauselman lausunnosta 25. syyskuuta, eli kolmen viikon päästä. Ja täysistuntoon asia menee lokakuun kakkosessa, eli siis Strasbourgissa, koska ensimmäinen lokakuun istunto pidetään Brysselissä. Tämä on siis tällä hetkellä aika taulumme ja huomenna aloitamme äänestyksen. Kiitoksia tästä. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi pääjohtajan Jöran Marbin. Hän on Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisen yhteistyöelimen johtaja, eli Berekin johtaja. Lyhyesti sanottuna. Kyseessä on hyvin merkittävä elin. Siellä käsitellään Euroopan unionin digitaalista agendaa. Meillä on tämän digitaalinen paketti ja tämä asia on todella meille hyvin tärkeä. Kiitoksia, kun tulitte paikalle ja nyt haluaisin antaa teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Pyrimme löytämään tämän esityksen ensin. Yes. <laughs> must be something like that, no other possibility. I can start by saying I'm very honored. Voisin sanoa, että minulle on suuri kunnia olla täällä. On todellakin ilo voida tehdä tämä esittely täällä tänään. Jos olen täällä siksi, että Berek monellakin tapaa itse asiassa on, niin tulette osa tätä mm, niin tavallaan meidän, meidän vanhempamme tällaisen per, parlamentin perheen puitteissa. Telekom-paketin yhteydessä PEDEC syntyi pitkälti aloitteista, joka lähti liikkeelle tästä valiokunnasta ja parlamentista. Ja minä olen todellakin täällä nyt päivittämässä teitä sen osalta, mitä me olemme tehneet. Ja olen hyvin iloinen siitä, että voin olla täällä tänään ja nyt voin aloittaa tämän esityksen. Täällä on muutamia uusiakin äh, jäseniä, joten haluan lyhyesti kertoa sitä, mikä BEREC on, miten se toimii ja sitten hiukan kertoa niistä asioista, jotka ovat meille ajankohtaisia. BERECissä on 28 jäsenvaltiota ja siellä on ihmisiä kuin minä, jotka ovat kansallisia säätelyviranomaisia suurin, me ei ole mitenkään suosittu ryhmä telekommunikaatiosektorilla Euroopassa. Voitaisiin sanoa, että kukaan ylipäätään ei ole iloinen siitä, mitä me teemme, koska me pyrimme löytämään tasapainon sen osalta, mitä markkinoilla myydään ja ostetaan ja otetaan myöskin huomioon kuluttajat Euroopassa. Ja meidän pitää tehdä siis valintoja, jotka koskevat loppukuluttajia, joten me usein olemme tekemisissä telekommunikaatioalan toimijoiden kanssa markkinoilla, joilla syntyy monopolia. Meillä on myöskin tarkkailijoita, nyt tällä hetkellä on kahdeksan ehdokasvaltioista. Albania juuri lisän, tuli mukaan tähän tarkkailijaryhmään, myöskin komissio on mukana. Ja palaisin tähän rooliin. Se on sitä sitoudutaan riippumattomaan johdonmukaiseen korkean tasoiseen sähköisen viestinnän markkinoiden sääntelyyn kansalais, Euroopan kansalaisia hyödyttävällä tavalla. Ja totta kai tämä on suuri haaste, sillä niin kuin varmasti kaikki olette jo tietoisia, on tapahtumassa paljon muutoksia televiestinnän alalla se, miten televisiota on käytetty tai miten sitä käytetään, on muuttunut paljon 10-15 vuoden aikana. Nyt ovat tulleet iPadit 5 vuotta ja 10 vuotta sitten oli Skype, ollut Facebookia. Ja se, miten te itse käytätte tätä sähköistä viestintää, on myöskin johtanut siihen, minkälaisia muutoksia on tapahtunut koko alalla ja myöskin sääntelyyn, jota tehdään. Tämä nyt sitten teille, jotka haluatte tietää sitä, miten me toimimme. Me emme ole yksi elin, me olemme lukuisia elimiä, Ensinnäkin on tämä sääntelijöiden ryhmä, jossa on 28 jäsentä plus tarkkailijat. Sen lisäksi meillä on tällainen hallintokomitea, jonka tehtävänä on todellakin huolehtia Berekin toimistosta, joka on sijoitettu Riikaan. Office, tämä virasto antaa ammattimaista ja hallinnollista tukea Berekille, ja siellä on 27 henkilöä työskentelemässä. Miten me sitten toimimme? Berekin Uh, one of the Johtokunnassa ovat mukana uh, kansalliset sääntelyviranomaiset, monet ovat kysyneet, miten me toimimme. Te loitte hyvin demokraattisen järjestelmän silloin, kun BEREC luotiin. Minä olin siis valittu puheenjohtaja vuodeksi 2014. Muutama kuukausi sitten me jo valitsimme jo seuraavan puheenjohtajan tulemaan Fatima Baros Portugalista. Meillä on siis tällainen kiertävä järjestelmä. Tämä on ollut mahdollisuuden menille, monille jäsenvaltioille – ja Ruotsi ole suinkaan suurimpia jäsenvaltioita, mikä merkitsee siis sitä, että kaikilla jäsenvaltioilla on yhtäläiset mahdollisuudet johtaa Berekin toimintaa. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä tässä hallintoneuvostossa, että voidaan hallita keskusteluja, johtaa näitä keskusteluja. Tämä on voitu nähdä viime vuosien aikana. Tapaamme neljä kertaa vuodessa eh, täysistunnoissa päätöstekemisessä. Meillä on myöskin tärkeä rooli, joka on kontaktiverkosto CN, jossa eh, asiantuntijat toimivat ja hyvin tärkeä on vuotuinen työohjelma, jossa kaikki sidosryhmät saavat tietää, mitä me suunnitelmme tekevämme, ja meillä on myöskin asiantuntijatyöryhmiä. Mitä te sitten pyysitte meitä tekemään? Yksinkertaisesti sanottuna harmonisoimaan sähköisen viestinnän sääntelyä Euroopassa. Tämä on mielenkiintoinen haaste, ajatellen sitä, että jäsenvaltioiden välillä on eroja. On olemassa siis monia asioita, voi erilaisia, on erilaisia operaattoreita, on erilaisia kuluttajien vaatimuksia, on erilaisia tuotteita markkinoilla, mutta meillä on myöskin erilaiset kulttuurit eri jäsenvaltioissa. Harmonisointi on merkinnyt sitä, että olemme pyrkineet ottamaan huomioon parhaat piirteet eri jäsenvaltioista ja panemaan niitä kaikkialla toimeen, mikä on myös hyvä periaate. Nyt tämän talous- ja rahakriisin aikana olemme nähdä, miten paljon investointeja tämän sektoriin on toteutettu useimmissa jäsenvaltioissa, on nähnyt myöskin, että yhä enemmän vaaditaan korkean nopeuden tuotteita, näille on kysyntää yhä enemmän. Ja tämä on siis olennaisinta siinä osalta, mitä Berek tekee. Yksi asia, joka on ollut hyvin tärkeää, on se, että me annamme tukea sekä sääntelijöille, mutta nyt viime keskustelujen aikana me olemme myöskin vielä yhteydessä parlamenttiin ja komissioon, ja uskon, että me tulemme käymään keskusteluja myöhemmin lisää, mutta olen hyvin kiitollinen siitä, että olemme saaneet tukea, että on käyty näitä keskusteluja, jotka liittyvät TSM ja päätöksiin, joita on tehty tämän vuoden aikana aiemmin. On paljon keskusteluja, jotka liittyvät harmonisointiin ja siitä, miten se toimii eurooppalaisissa puitteissa. Ja on hyvin vaikea mitata sitä, miten hyvin me olemme menestyneet tässä. Yksi tapa tehdä tätä on se, mitä me nimitämme artikla 7 menettelyksi, Siinä se merkitsee sitä, että yksittäinen kansallinen sääntelyviranomainen, kun puhun paikallisille parlamentin jäsenille tässä asiasta, yleensähän hallitusta ei pyydetä tekemään päätöksiä, vaan käännetään komission puolelle. Mutta tällä hetkellä nämä kansalliset sääntelyviranomaiset saavat 30 tiedotetta vuosittain ja nämä liittyvät päätökset, joita tehdään. BEREC on mukana, jos komissio puuttua asiaan, ja jos sillä on niin sanotusti suuria epäilyksiä jonkin asian suhteen, joka tapahtuu yksittäisessä jäsenvaltiossa. Ja missä me sitten katsomme, asiaa sen osalta, onko komissio oikeassa vai ei. Ja tämä meidän puuttumisemme tai asian tarkastelumme tapahtuu asiantuntijatyöryhmässä. Sanoisin, että suurin osa näistä ilmoituksista, jotka tehdään komissiolla, ovat harmonisointuja, koska ei ole kovinkaan monia tapauksia, joissa komissio olisi puuttunut todella tähän, se on suurimpia epäilyksiä. Suurimmassa osassa tapauksissa BEREC on voinut tukea komission näkemystä silloin, kun on ollut kysymys näistä vakavista epäilyksistä muodossa tai toisessa. On vain viisi tapausta näistä sadoista tapauksista, joissa BEREC on todellakin katsonut, että ovat olleet perusteltuja nämä suuret epäilyt. Otan tämän siksi esille, että tulette kohtamaan monia ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että harmonisointi ei toimi Euroopassa. No, me käsittelemme pitkälti vain tilastoja. Mikä sitten on tärkeää vuonna 2014, <clears throat> mitä parhaillaan tapahtuu. Siis eh, tämä verkkuttunut eh, verkkojen maanosa ja kansainväliset verkkovierailut ovat olleet hyvin tärkeitä kysymyksiä. Tie on ollut hyvin pitkä ajatellen sitä, mm, milloin komissio teki omat ensimmäiset esityksensä ja asia ei vielä olisi loppuun käsitelty. Mitä tulee verkkoneutraaliuteen, Pirek on vetänyt tässä hyvin tärkeää linjaa. Me olemme pyrkineet joka kerta, kun olemme pyytäneet jotakin eh, myöskin estämään ratkaisuja. Nyt olemme sanoneet, että kun on kysymys verkkoneutraaliudesta, silloin on tärkeää, että ollaan avoimia. Ajattelen kaikkia kansalaisia, kaikki, jotka elävät Euroopassa, ja myöskin tärkeää, että lainsäädännön tulisi perustua eh, siihen, mitä ovat vaikutukset, eikä sunkaan yksityiskohtiin sanotaan, miten tehdään. Tärkeää on, että katsotaan, että ihmiset saavat mahdollisuuden käyttää internettiä ilman, että on yksityiskohtaista lainsäädäntöä. Mitä tulee tähän eh, kansainvälisiin verkkovierailuihin? Me olemme pyrkineet katsomaan, miten asiaa saataisiin hoidettua tulevaisuudessa. On mielenkiinnolla eh, tätä käyviä keskusteluja. Verkkovierailut ovat hyvin tärkeä asia Euroopassa asuville ihmisille. Useat ihmiset ajattelevat usein, että on tekninen kysymys, joka on komission suositus, joka koskee relevantteja markkinoita. Itse asiassa se on hyvin olennaista, jos ajattelemme sitä, miten, miltä markkinat näyttäisivät tulevaisuudessa. Ja minä ajattelen operaattorit, jos ajatellaan eh, sitä, että käytetään eh, itse asiassa eh, sitä, että tulot ovat, ovat liikevaihtoon siirtymässä, koska kännyköitä, matkapuhelimia käytetään yhä enemmän tiedon välittämiseen eikä niinkään puhumiseen. Ja aiemmin tänä vuonna kesä hyväksyttiin täysistunnossa Berekissä ratkaisu, jossa katsottiin, että komission täytyy tarkastella tätä tilannetta. On mukava itse asiassa tulla tänne kesken budjettikeskustelun. No, miten Eurooppa nyt on kehittynyt verrattuna muihin? Viime vuosina on käyty paljon keskustelua siitä, miten voidaan mitata menestystä tällä alueella. Suoraan sanottuna jotkin maat maailmassa, jotka ovat menestyksekkäämpiä, mitä tulee maat, jotka ovat menestyviä, mitä tulee nimenomaan sähköisen viestintä, ovat eurooppalaisia maita, myöskin maita, jotka eivät ole kovin hyviä, mutta enimmäkseen me olemme aika hyviä. Ja näemme, että on tapahtunut paljon viime vuosina. Tilastollisesti, jos katsotaan tätä al- alkua, koska Berekin osalta on tärkeää, että loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä valinta. Valinmahdollisuus merkitsee, että pitää olla kilpailua. Ja voidaan aina puhua kilpailusta eh, Euroopan tasolla, mutta se ei välttämättä merkitse sitä, että yksittäisellä käyttäjällä on mahdollisuus valita esimerkiksi eh, mitä tulee laajakaistaan, kiinteällä takaistaan tai eh, liikkumalaikaistaan. Joka tapauksessa sanoisin kokonaisuudessaan, että Euroopan kansalaisuudet tällä hetkellä saavat suurempia nopeuksia alhaisimmilla kustannuksilla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Se ei merkitse sitä, etteikö olisi asioita, joihin ei pitäisi puuttua. Se merkitsee sitä, että on asioita, jotka pitäisi hoitaa. Me teemme työtä yhdessä ja on tärkeää harjoittaa yhteistyötä myös parlamentin kanssa sen varmistamiseksi, että me saamme hyötyä tästä teknisestä kehityksestä, jota tapahtuu, jotta tilanteesta saadaan entistä parempi Euroopan kansalaisten kannalta. Kiitos. Kiitoksia tästä kiinnostavasta alustuksesta. Nyt haluaisin pyytää koordinaattoreitamme esittämään kolmen minuutin puheenvuoroja. Karins Kristianis, ensimmäisenä EPP. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen katsaus työhönne en halua kommentoida asiaa sen kummemmin. Kysyisin kuitenkin seuraavaa, jos sallitte. Viittasitte verkon neutraaliuteen kansainvälinen verkkovierailukysymys, näistä olemme erittäin huolissamme. Verkkoneutraaliudesta seuraavaa. Me parlamentaarikkoinamme kohtaamme erilaisia toivomuksia, eli täysi avoimuus, toisaalta teollisuus on sitä mieltä, että investointien pitäisi olla kannattavia. Mitä mieltä te olette tästä? Miten löydämme kultaisen keskitien? Eli yhtäältä toimimme avoimesti toivotulla tavalla samalla vaalin teollisuuden toiveita, jotta voimme varmistaa, että jatkossakin investoivat infrastruktuuriin. Kiitoksia. Olisit saanut kolmekin minuuttia, mutta puhuit paljon lyhyemmin. Kiitoksia tästä. Sitten tänne Rikka SND-ryhmästä. Uh, thank you, Mr. President. I use the Romanian language. Kiitoksia puheenjohtaja, käytän romanian kieltä. So, uh, uh, domnule președinte, în uh, prezentarea pe care ați uh, făcut-o, ați... menționat... puheenjohtaja, teidän puheenvuorossanne viittasitte siihen, että Euroopan maiden enemmistö käy kilpailua keskenään, mutta myös kilpailu Yhdysvaltojen kanssa, mutta olemassa myös markkinat 4 g varten. Viime vuoden kirjeessä komission jäsen Neli Cruz viittasi siihen, että Eurooppa on saanut haltuunsa tähän mennessä vain 6 prosenttia kokonaisuudessaan NG, 4G-markkinoista ja esimerkiksi sitä, että voimme käyttää tästä vain 6 prosenttia tämän markkinan kilpailukyvystä. Yksi syy tälle, ainakin väitetään, että näin olisi, tämä olisi tärkeimpiä syitä sille, että tämä epäonnistuminen Euroopassa on tapahtunut, liittyy siihen, että Yhdysvallat on toiminut nopeammin. Ja toinen syy on ollut se, että sääntelyviranomaiset ovat ottaneet kannan, joka ei suosi alan kehitystä tällä osa-alueella, joten 4G-tekniikkaa ei ole tuettu, ei ole annettu mitään impulseja tämän uuden tekniikan kehittämiseksi. Nyt kuitenkin puhutaan uudesta tekniikasta, joka on 5G. Minä kysyisin, että jos me nyt tähän asti emme ole olleet onnistuneita, mitä on tullut menemään, mitä tulee nimenomaan säätelyviranomaisten toimintaan, miten me sitten tähän uuteen sukupolveen 5G voimme siirtyä? Miten 4G-tekniikka, miten se sovelletaan niin, että me tulevaisuudessa edes olisimme hiukan paremmissa asemissa? Kiitoksia. Seuraavana edustaja Grubaltsit ECRstä. Hän ei kylläkään taida olla paikalla, vai onko? Tosanovski. Pokusim zastoupit eh, kolegu Grobarčika. Eh, niin olen täällä kollega Gorbalksin puolesta laajentumisesta on keskusteltu ja laaja, laaja vai, kaista verkon laajentamisesta. Tähän tarvittaisiin täsmällisempiä tietoja, jotta voisimme ymmärtää, kuinka kaikilla Euroopassa on taattu pääsy näihin verkkoihin, koska tilannehan ei ole samankaltainen kaikissa maissa. Joissakin maissa tilanne on parempi. Tämä haluaisimme saada esille. Joissakin maissa tilanne on hyvä, toisaalla taas näin ei ole. Voi olla, että suurissa keskuksissa ongelmia ei niinkään ole, vaan ne koskevat lähinnä periferiaa, syrjäisimpiä alueita. Haluaisin tietää, mikä tilanne on ja kuinka voitaisiin auttaa niitä, jotka ovat jääneet jälkeen. Ennen vaaleja jo hyväksyttiin päätöksiä, joilla pyritään takaamaan se, ettei näin suuria eroja maiden välillä olisi, eikä myöskään maiden sisällä eri alueiden välillä – Mehän tiedämme oikein hyvin, että jotta yrittäjyyttä voidaan kannustaa ja lisätään, on taattava pääsy nopeisiin verkkoihin. Nämä liittyvät toisiinsa. Mm, Fredrik. Kiitoksia. Fredrik Federley. <clears throat> And thank you for the... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä. Tähän liittyy monia liberaalille tärkeitä kysymyksiä. Kyse on miljooneista, jotka eivät ole yritysten saatavilla, koska sääntely poikkeaa maasta toiseen. Olen kotoisin Ruotsista ja meillä on lukuisia yrityksiä, jotka ovat kohdanneet tämän tyyppisiin ongelmiin. Ja digitaaliseen alueeseen investointi liittyy terveydenhoitoon, verotukseen ja muihin. Mutta näiden palveluiden käyttö edellyttää laikaistojen käyttöä. Meillä on paljon varoja käytettävissä maaseudun verkottamiseen, mutta jatkossa – palveluiden saaminen ei ole mahdollista, jos ei ole nopeaa internetyhteyttä käytettävissä. Ihan lähitulevaisuudessa jokainen kotitalous Kotlannin saarella myöskin on internetyhteyden päässä. Mutta Ruotsi on suuri maa ja siksi ongelmiakin vielä riittää. Komissio ja neuvosto eivät kuitenkaan anna meille mahdollisuutta päästä yhtenäismarkkinoihin tällä saralla. Näin ei voida myöskään luoda kaupungissa eikä maaseudulla työpaikkoja ja yritykset kaatuvat, koska sääntelyn menee liikaa aikaa ja rahaa. Kysyisinkin nyt teiltä lyhyttä vastausta tämä uusi parlamentti, mitä sen pitäisi tehdä, jotta kaikkialla Euroopassa kaikki kansalaiset voisivat saada käyttöönsä nämä yksityisen julkisen sektorin palvelut. Ernst. Kiitoksia sitten äh, edustaja Ernst GUE-ryhmästä. Äh, Kiitos. Kiitos esityksestänne. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensimmäinen koskee vielä kerran tätä Berekkiä itseään, nimittäin sen toimintatapaa. Me haluaisimme tietää, miten avointa tämä on. Te puhuitte tällaisista asiantuntijaryhmistä. Mikä on asiantuntijaryhmän kokoonpano? Minkälainen valvonta tähän liittyy? Miten avointa sen toiminta on? Voisitko kenties sanoa hiukan enemmän sen toimintatavasta? Toinen asia on sitten, te teitte selväksi, mikä on tärkeää, että kysymys on harmonisoinnista harmonisoinnista tavoitteena ja ongelmista, jotka siihen liittyvät. Mä haluaisin mielelläni kuulla, mikä, mitä teillä merkitsee tässä keskustelussa näissä sääntelyponnisteluissa, miten pitkälti siihen liittyy henkilökohtaisten tietojen suoja, miten näitä tulevaisuudessa käsitellä näitä kysymyksiä. Ja minua kiinnostaisi myös kolmanneksi verkkoneutraalius. Meillähän on ollut lukuisia yhteenottoja myös tässä valiokunnassa ja parlamentin osalta. Ja verkkoneutraalius, sitähän ei ole suinkaan ikuisiksi ajoiksi suojattu. Miten, mihin aiotte ryhtyä tämän varmistamiseksi? Thank you very much. Um, I don't... Kiitoksia. En näe eh, herra Turmesta vihreiden puolesta, joten mennäänpä sitten EFD-ryhmään. Edustaja Dario Tamburrano. Unirò il mio intervento alla discussione successiva che è molto simile. Minun puheenvuoroni liittyy seuraavaan samankaltaiseen aiheeseen digitaalistrategiaan. Kiitos. No niin, tässäpä oli nyt ensimmäinen kierros kysymyksiä ja huomioita Berekin pääjohtajana. Olkaa hyvä. Niin, kiitos siihen, että luotatte siihen, että minä pystyn vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Hyviä kysymyksiä sinänsä. Minä olen syvästi vaikuttunut ja pyrin antamaan lyhyitä vastauksia. Jos puhun nyt tästä verkkoneutraaliudesta, niin kysymykset, jotka liittyvät siihen, mitä me olemme tekemässä, niin jo vuonna 2012 Berek virallisesti ilmaisi oman kantansa ja me esitimme julkilausuman, jossa me puhuimme avoimesta internetistä ja sen merkityksestä. Olemme sitä mieltä, että ihmisillä täytyy olla mahdollisuus valita. Me puhumme siitä, että vastaanottaja maksaa, siis ei sunkaan lähettäjä maksaa. Kaapeliverkossahan vastaanottaja maksaa ja lähettäjä maksaa. Täytyy maksaa, jotta pääsee verkostoon. Internet on kuitenkin sellainen, että internetiin yhdistäytyy ja maksaa tästä käytöstä. Ja tämä on hyvin tärkeää. Sitten tulee kysymys, joka liittyy siihen, miten tätä kysymystä pitäisi käsitellä. Ja sanomme, että on tärkeää, että on avoimuutta, että ihmisellä täytyy olla mahdollisuus saada käsitys siitä, mitä hän ostaa. Joten avoimuus on tässä mielessä hyvin tärkeää. Sitten me sanoimme, että täytyy laajentaa kilpailua. Se näyttää olevan hyvin tärkeä kysymys ja olemme nähneet sen toimivan Euroopassa. On ollut operaattoreita, jotka ovat sanoneet, että, että ne tulevat rajoittamaan nyt tiettyjä toimintoja. Ja kilpailijat ovat sanoneet, että eivät tee samaa kuin tämä operaattori. Ja jos asiakkailla on valinnan mahdollisuus, niin silloin operaattori, joka on pyrkinyt rajoittamaan, on sitten luopunut tästä aikomuksestaan, jotta ei olisi menettänyt asiakkaitaan. On myös lainsäädäntöä, joka antaa meille mahdollisuuden, että ne kun operaattorit alkavat myydä jotenkin äh, palveluita, niin täytyy kaikilla olla mahdollisuus pyrkiä selvittämään, mikä on mahdollisuus päästä internettiin paikallisella tasolla. Mitä internet on myös muuttumassa paljon, ja minusta meidän pitää säännöllisesti seurata sitä, mitä on tapahtumassa. Meidän pitää katsoa eri liiketoiminnan malleja koska voidaan sanoa, että on siirrytty yhden tyyppisestä toiminnasta, jossa tele- sähköviestinnän toimijat antavat palvelut ja infrastruktuurin, mutta tällä hetkellä he nyt antavat infrastruktuurin ja palvelut tulevat muualta, eli on kaksi, kaksi toiminnan tasoa. Sanoisin myös, että minä en tiedä, tuleeko internet viiden vuoden kuluttua näyttämään samalta kuin nyt. Mitä tulee tähän verkkoneutraliteen on hyvin tärkeää, että myöskin tulevaisuussa mahdollisuus. mahdollisuuden. Verok on sanonut, että on hyvin tärkeää saada lainsäädäntö, jossa sanotaan, että voidaan katsoa vaikutuksia, emmekä puutu yksityiskohtiin, koska me emme voi tietää sitä, mitä tekniikka näyttää neljän viiden vuoden kuluttua. Spektri ei ole alue, taajuus ei ole asia, joka kuuluisi Berekin eh, toimivaltaan. Komissio työskentelee asian parissa – se merkitsee sitä, että, että, niin, että jos 4G ei ole menestyksekäs Euroopassa, niin Ruotsissa esimerkiksi 90 prosenttia, lähes 100 prosenttia kaikista kotitalouksista on 4G-verkon puitteissa. Ja 4G on laajenemassa nopeasti, se on tapahtunut hitaammin kuin Yhdysvalloissa alun perin, mutta tähän liittyy myös tekninen puoli, koska Yhdysvalloissa ei taas ollut 3 g joten monet kansalaiset ovat olleet aika tyytyväisiä 3G-ratkaisuihin tähän asti. On tietysti olemassa tiettyjä eroja. Mitä tulee tähän taajuuskysymykseen, se on asia, jossa jäsenvaltioilla tällä hetkellä on toimintavalta. Sanoisin myöskin, että nämä, tämä digitaalinen jako kuilu on, on, jakolinja on pienentynyt. Mitä tulee sitten äh, raportointeihin. Me teimme paljon raportteja, me olimme byrokraatteja. Jos kerrotte minulle, minkälaisen raportin haluatte, voimme katsoa, minkälaisia raportteja meillä jo on, koska olemme tehneet niitä eri maiden osalta. Komissio tekee erinomaista työtä, miten se tutkii eri maita. Jokaisesta maasta tehdään tällä hetkellä omia maaraporttejaan, jossa kerrotaan, mikä on tilanne tuossa maassa. Sitten saan kysymyksen siitä, mikä on tärkein tehtävä parlamentin kannalta. Olin iloinen tästä kysymyksestä, mutta en pyri sanomaan sitä teille, koska minä kyllä kunnioitan valittua parlamenttia erittäin paljon. Minusta teidän pitää itse äh, asettaa asiat kansalaisten kannalta oikeaan järjestykseen. Käynnissä oleva keskustelu on hyvin tärkeää. Olen yhtä mieltä kaikista, mitä on sanottu, mikä liittyy siihen, miten tärkeää on tämä on demokratian koulutuksen kannalta ja on totta, että myöskin maaseutuolueet Euroopassa ovat suuri haaste. Ja keskustelun jatkaminen minusta on tärkeää. Ehkä minun vastaukseni olisi se, että jatkuva keskustelu on tärkeää sen sieltä tiedettäisiin täsmällisesti, mitä tulee tapahtumaan. Sitten Berekin toimintamuoto. Me pyrimme olemaan melko avoimia organisaationa. Olemme lisänneet avoimuutta vuosien saatossa. Ja jos teitä kiinnostaa, lokakuussa me käymme sidosryhmäkeskustelun täällä Brysselissä. Kutsun teidät kaikki sinne. Se pidetään 16. lokakuuta lukuisia, me pidämme lukuisia tällaisia keskusteluja, joissa ovat sidosryhmät mukana. Asiantuntijaryhmä valmistelee eh, täysistuntojen päätöksiä, ja nämä asiantuntijat ovat peräisin kansainvälisistä sääntöviranomaisista. Aina kun me julkaisemme jotakin, pyydämme avoimia myös eh, tässä julkaistoiminnassamme. Ja mitä organisaatio tekee, on eh, tarttua tärkeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät yksityisyyteen. Monet meistä käsittelevät yksityisyyttä, tietojen tallentamista ja muuta, joka liittyy sähköisen viestintään, mutta tämä on asia, jossa meillä on kompetenssia, vaikka meillä on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä näistä asioista. Mitä tulee sitten siihen, toimiiko harmonisointi? Minä olen nyt ollut Berkissä mukana vuodesta 2010, olen myöskin Ruotsin sääntelyviranomaisessa. Ja totta kai rahoituskriisi vaikutti meihin muutama vuosi sitten, ja sillä on vakavia vaikutuksia moniin kansalaiskin elämään Euroopassa. Harmonisointiprosessi on paranemassa koko ajan – ja minä uskon, että se, miten me toimimme, on paranemassa. Ja tämä tapahtuu parhain ponnisteluin. Me näemme, mitä tapahtuu, että käytetään eri metodeja eri maissa, mutta tilanne on selvästikin paranemassa koko ajan. Emme ole tyytyväisiä. On paljon tehtävää vielä. Me näemme haasteet, jotka eivät liity pelkästään Yhdysvaltoihin, vaan myöskin Aasiaan moniin muihin maihin. Ja me tarvitsemme sen, että kaikilla on mahdollisimman pian huippunopea laajakaistayhteys hinnalla, joka on kohtuullinen. Very much for your explanations and... Kiitoksia näistä selvennyksistä ja huomioista. Nyt meillä on avoin keskustelu. Herra Höökmark, olkaa hyvä. Thank you very much and thanks for the presentation. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensimmäiseen kollega Karim jo viittasi. Tulevaisuutta silmällä pitäen olisi hyvä katsoa erityisesti net, verkon neutraaliutta, eli sen pitäisi olla avoin kaikille, mutta myöskin erityispalveluille. Se edellyttää vielä melkoista työtä, jotta tämän asian tiimoilta saataisiin selkeät pelisäännöt aikaiseksi. Ja se liittyy juuri tähän tehtävään lainsäädäntötyöhön, joka on käynnissä. Ja sitten EUn ja Yhdysvaltojen väliseen vertailuun. Minä en pidä niistä, koska useat haluavat etsiä sellaisia tilastotietoja, jotka ovat heitä miellyttäviä. Tai sitten sanomme, että muut toimivat paljon paremmin kuin EU. Kyllä todellisuus on monimuotoisempi ja mielenkiintoisempaa olisi katsoa, mitä heikkouksia järjestelmässä on olessa. Me tiedämme, että muuttujat muuttuvat jatkuvasti. Oikeastaan me emme tiedä mitään siitä, mitä viiden vuoden päästä tulee tapahtumaan, mutta tärkeää on, että nopeus ja määrä ja laatu ja taajuudet ovat käytettävissä. Ja ehkäpä olisi paikallaan, että Berek laatisi tasapainoisen haasteeseen liittyvän lausunnon. Ja kolmas kysymys brekin liittyen. Minkälaisia kokemuksia olette keränneet viime vuosien aikana työssänne ja mitä teidän mielestänne pitäisi muuttaa, jotta Berek voisi toimia todellisen eurooppalaisena sääntelijänä? Minkälaisia muutoksia se kaipaisi, jotta teidän mahdollisuutenne paranisivat, jotta te voisitte ehdottaa niitä muutoksia, jotka meidän, me voisimme hyväksyä yhtenäismarkkinoiden aikaansaamiseksi. Kiitoksia sitten Rovat Toija. Terveito. No, o- osa kysymyksistä niin menee päällekkäin kollegan kanssa. Perekin toimintaa parlamentti on aina tukenut. Mielestämme se on hyvin keskeinen elin, jotta päästään tasapainoon eri elinten välillä, kun kyseessä on Euroopan tason sääntely tällä alalla. Haluaisin kysyä teidän mielipidettänne. Miten Berek pystyisi täysin toteuttamaan tehtäviään? Mitä olisi muutettava? Mitä voitaisiin vielä parantaa? Mikä olisi hyödyllisempää komission kanssa olevissa suhteissa ja kansallisten sääntelyviranomaisten suhteissa. Te ette tietenkään ole lainsäätäjä, ettekä voi muuttaa, ähm, muuttaa teitä koskevia sääntöjä, mutta haluaisin tietää, mikä mielestäne toimii ja mikä voisi toimia paremminkin suhteessa kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission kanssa. Voisin äh, hyväksyä epävirallisenkin vastauksen. Äh, Mr. Eschenik Rock. Kiitoksia. Sitten Eshenik Rokko. Uh, thank you very much uh, uh, for being here. Kiitos siitä, että olette täällä tänään. Haluaisin kysyä. Nehän tiedätte, että maailma on hyvin epätasa-arvoinen ja internet on osa tätä maailmaa, joten internet on myöskin hyvin epätasa-arvoinen paikka. Ennen kaikkea ajattelen anonyymiyttä internetissä tavallinen kansalainen, kun hän käyttää internettiä, kun hän ostaa jotakin sähköisesti, häntä seurataan jatkuvasti, hänen henkilökohtaisia tietojaan tallennetaan, hallitukset keräävät näitä tietoja, yksityiset yritykset, ja haluaisin tietää, mikä on Berekin kanta, onko sillä kanta asiaan tähän avoimuut tähän anonyymiyskysymykseen ja pitäisikö meidän ryhtyä toimiin, jolla suojeltaisiin yksityisyyttä ja kansalaisten anonyymiyttä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Telitska. Kiitoksia sitten edustaja Telitska. Oh, uh, uh Mr. Chairman, uh, you made a reference to the legislation. Kiitoksia puheenjohtaja. Viittasitte tässä verkon neutraalisuuteen ja verkkovierailusääntelyyn. Ymmärsin täysin, mitä sanoitte, ja tämähän on teidän vir- virkamiestenne käsissä, mutta olette kuitenkin riippumaton elin, ja mekin tiedämme, että käydään neuvotteluja neuvoston kanssa pian lainsäädännöstä ja pian tulee myös trilogineuvottelut. Haluaisin tietää, mitä jäsenenne ole, ovat havainneet vaikeuksina, joita saattaa tulla eteen neuvoston kanssa tässä uudessa lainsäädännössä. Millaisia huhuja on korviinne kantautunut? Griffin. Kiitoksia sitten äh, edustaja Griffin. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Viittasitte hyvin nopeisiin, mutta samalla edullisiin internetyhteyksiin. Mutta miten voitte varmistaa, että myöskin laatu säilyy ja että varmistetaan, että vammaiset, vanhat ja köyhät myöskin voivat käyttää näitä yhteyksiä hyödykseen. Michał Boni, bardzo proszę. Thank you very much, Mr. Kiitoksia sitten Boni. For that presentation. I... Kiitos, kiitos esityksen. Minulla kaksi kysymystä. Ensinnäkin olen täysin yhtä mieltä siitä, että meidän pitäisi palata keskusteluun, joka liittyy verkkoneutraaliuteen. Meidän pitäisi pyrkiä löytämään tasapaino kansalaisten ja kuluttajien odotusten ja mahdollisuuksien välillä, jotka ovat mahdollisuuksia, jotka liittyvät yritysten toimintaan ja teknisiin kysymyksiin. Mitä ajattelette tästä mahdollisuudesta, tästä väylästä? Toinen kysymys liittyy lausumaanne, että me tarvitsisimme enemmän äh, vahvistunutta kilpailua Euroopan osalta suhteessa muihin maanosiin tele- sähköisessä viestinnässä. Totta kai olen tästä yhtä mieltä, mutta minusta meidän pitäisi kuitenkin äh, katsoa sääntelyn osalta, tarvitaanko tietynlaista vakauttamista Kysymys kuuluukin, tarvitaisinko eurooppalainen sääntelyviranomainen eikä pelkästään sääntelyneuvostoa? Kiitoksia. En näe muita kysymyksiä, joten teidän vuoronne vastata. Making my life easy. Um... Teette elämästäni helppoa. Aluksi haluaisin sanoa, että teemme selvän eron teidän työnne ja minun työni välillä. Minä olen teidän nöyrä palvelijanne, te laaditte lainsäädäntöä ja, ja minä olen se byrokraatti, joka pyrkii teidän päätösten pohjalta tekemään mahdollisimman hyvää työtä. Yleensä emme yrittää siis vaikuttaa lainsäädännölliseen prosessiin ja keskusteluun, koska muuten olisin tekemässä teidän työtä, niin tekin sanoitte alkuun. No, mitä sitten tulee tähän keskustelun tilastoista. Otin sen esille siksi, koska tiedän, että tänä vuonna kuulette paljon vertailuja. Halusin tehdä selväksi, että keskusteluja on paljon ja voidaan arvioida ja vertailla eh, asioita eri tavalla. Olen yhtä mieltä siitä, että on hyvin suuria eroja Euroopan maiden välillä ja meidän on tähän asiaan puututtava. Verekin muutoksista nyt puhun ihan suoraan, kun katsotaan, mitä nyt todella tapahtuu, niin näemme, että markkinat muuttuvat hyvin nopeasti. Ja meidän on sopeuduttava tilanteeseen. Esimerkiksi kun mennään 4G, se on nyt hyvin tärkeä kansainvälisille, kansalaisille. Näemme myös, että taajuudet tulevat sisällön taajuuksista tulee yhä tarkeampia, kuinka ne jaetaan. Näistä on tärkeää keskustella. Sitten täällä on kysymyksiä, jotka koskevat yksityisyyttä. Eivät ne ole tällä hetkellä Berekin toimivaltuuksissa komission kanssa olemme keskustelleet joskus siitä, kuinka saisimme kaikki nämä asiat yhteen. Sitten on asioita, joita ei käsitellä, kuten IPR, että kuka oikeastaan käsittelee tekijänoikeuskysymyksiä. Ja sitten ihan kylmiltään, jos pohditaan, miten muutaman vuoden jälkeen toimimme. Vuonna 2012 meillä oli tällainen väli kauden välistrategia, strateginen katsaus ja muutaman kuukauden päästä perekistä voidaan sanoa, mitä varmaankin tulevina vuosina markkinoilla tapahtuu. Me tutkimme asiaa ja pyrimme luonnettamaan, kuinka parhaiten voimme tilanteeseen sopeutua. Sitten vielä palatakseni verkkoneutraaliuteen ja TSMään. Ongelmahan on se, että me tiedämme, miksi tilanne muuttuu. Ruotsissa on uusi foorumi verkon neutraaliutta varten, jossa on kutsuttu eri sidosryhmiä, markkinoiden sijoittajia, infrastruktuurien e-, edustajia, myös kuluttajien edustajia, huipputason toimijoita, niin että saataisiin selville kaikkien ryhmien tarpeeteen hinta tulevaisuudessa. Sitten tarkoitus on myös jatkaa näitä keskusteluja. Paras kysymykseni koski mielestäni sitä, kuinka voidaan laskea menestys. Tämähän riippuu siitä, mikä, mitä tavoitteita asetetaan. Voidaan asettaa hyvin helppoja tavoitteita ja sitten kaikki saavutamme sen. Menestyksessä on kyse siitä, että asetetaan merkittäviä, tärkeitä tavoitteita merekissä. Me näin pyrimme tekemään, pyrimme saavuttamaan ne. Paljon keskustelua tar- tarvitaan tästä. Ainoa, joka voi menestyksen arvioida, olette te täällä, mut minä en kuitenkaan ole se oikea henkilö kertomaan, olemmeko me menestyneet vai emmekä. Sitten Yksi asia, johon haluaisin vielä palata, koskee suhteita komissioon. Me emme aina ole yhtä mieltä, koska mehän olemme riippumattomia asiantuntijoita ja kun meiltä pyydetään kantoja, niin on tärkeää antaa kannat. Me olemme sitä mieltä, että riippumattomuus on hyvin tärkeää ja pidämme kiinni näistä vastuualueista, jotka meille annettiin, kun perustettiin Joskus olemme eri, eri mieltä komission kanssa, joskus olemme eri mieltä teidän kanssanne. Mutta siksi onkin niin hauska olla sääntelijä. Se on oikein lämminhenkinen työ, voin vakuuttaa teille. Nyt puhun aivan henkilökohtaisesti ja Berekin jäsenien osalta vain, voin myös sanoa, että meillä on hyvät lämpimät suhteet komission kanssa. Muussa tapauksessa olisi mahdotonta olla eri mieltäkin. Ja käsittääkseni näin oli juuri tarkoitus, kun rakensitte tämän elimen ja annoitte nämä valtuudet meille. Olemme todella käyneet paljon keskusteluja komission kanssa ja komissiot ovat äh, tarkkailijoina Berekissä ja seuraavat siellä päätöksen tekoa sitten. The power market is very much like... Sitten tästä vahventamisesta. Puhumme tässä fyysisestä pääsystä taloihin Tämä on hyvin paikallista toimintaa. Olen aina sanonut, että jos minä en voi tehdä eroa eri sähköjakelijoiden välillä, tarvitaan sääntelyä. Sehän on siirrytty monopolitilanteesta televiestintä palvelutarjoajien ja infrastruktuurin tarjoajien osalta. Ja nyt on tilanne, jossa meillä on infrastruktuurin tarjoaja ja sitten erikseen palvelujen tarjoaja Tästä olisi puhuttava, kuin miltä tämä bisnes voi näyttää. Voi olla varsin hyvä kilpailutilanne infrastruktuurissa, mutta saattaa olla, että palveluntarjoajien puolella on moni monopolitilanne. Meillä on yrityksiä, joilla on hyvin suuret markkinaosuudet internetissä jo tänä päivänä. Joten kyllä meidän on otettava nämä molemmat keskustelut huomioon ennen kuin voimme rohkeasti mennä eteenpäin ja todeta, että, että yhdet ovat tärkeämpiä kuin toiset. Kiitoksia. Um, thank you very much, Mr. Chairman, for all your explanation. Kiitoksia, hyvä pääjohtaja, kaikista näistä huomioista ja selvityksestä ja läsnäolosta täällä parlamentissa. Me tiedämme kyllä, että yhteistyö Verekin ja EUn parlamentin välillä on erittäin hyvä. Toivomme, että teillä on yhtä hyvät suhteet Euroopan sääntelijöiden kanssa. Jos yhteistyö voi olla hyvällä tasolla, niin kaikki on helpompaa. Kiitoksia. And uh, let us go now to the point number six. Sitten kohta kuusi. Euroopan digitaalistrategian esittely, pääjohtaja Robert Madeline, Euroopan komissio. So, well, oh, uh, <clears throat> uh, the digi- digital agenda for Europe aims to... Euroopan digitaalistrategian tarkoituksena on kohentaa Euroopan mark- markkinatilannetta, taloutta ja yri- auttaa yrityksiä tällä alalla. Meillä on seitsemän lippulaivahanketta Eurooppa 2020 ohjelmassa tai strategiassamme Tarkoituksena on saada aika älykästä ja kestävää osallistavaa kasvua. Digitaalista agendaa hallinnoi Euroopan komission viestintäpääosasto. Eh, pääjohtaja Robert Madlen, kiitoksia siitä, että olette tulleet paikalle. Edustatte Euroopan komission Connect-pääosasta. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minulla on ilo palata tähän uuteen valiokuntaan. Täällä on sekä uusi tulokkaita, mutta myöskin vanhoja tuttuja kasvoja. Ja onnittelu teille, herra puheenjohtaja, tehtävästänne. Digi, DG Connect, meitä on yhteensä Luxemburgissa ja Brysselissä noin 1100 virkamiestä. Ja teidän valiokuntanne on yksi tärkeimmistä, erityisesti silloin kun puhutaan tutkimuksesta kehityksestä. Se on se, mihin meidän tulisi panostaa ja mitä teemme. Innovointi perustuu Euroopan toimintaan, strateginen ja budjettipäätöksineen. Ja mikäli ollaan innovointiin valmiina, niin silloin todellakin voimme saada työpaikkoja, kasvua ja iloa aikaiseksi. Ja kaiken kaikkiaanhan budjettiosuutemme on huomattava. Saanen alkuun ottaa esille tämän kysymyksen. Virkamiehet yrittävät varmistaa, että teidän avullanne lokakuun, marraskuun alusta voimme siirtyä Barosso 2. Juncker 1. Catherine Day tänä aamuna Berlemon rakennuksessa kertoi meille, että meidän täytyy hartiavoimin paneutua myöskin nykyisiin toimiin tämän kuun loppuun mennessä meillä on tämä digitaalinen tempaus ja sitten vielä niissä liittyvät kysymykset. Huomenna kuulette Enisan pääjohtajan sanoman ja muitakin tapahtumia lähiviikkojen aikana tullaan järjestämään ja minä toivon, että teistäkin jokunen pääsisi paikallaan, paikalle Lisäksi sihteeristöllä on lyhyt luettelo erinäisistä internetlinkeistä, josta voi olla hyötyä, joten me emme tässä ja odottelemaan, vaan jatkamme siitä, mihin olemme jääneet. Mitä tulee sitten infrastruktuuriin ja sääntelykehykseen, täällä on jo siihen liittyen sanottu jotain. Ja asiantuntevampaakin väkeä löytyy ryhmästäni kuin minä. Mutta aloitetaanpa infrastruktuurista. Kun katsotaan nykyistä komissiota, niin tavoitteenamme on ollut varmistaa se, että me panostamme kaikkiin tarpeelliseen infrastruktuuriin, eli että investoinnit saavat aikaiseksi sen, että meillä on laajakaistaa käytettävissä kaikkialla Euroopan unionissa, ei ainoastaan kaupungeissa. Tavoitteiden saavuttamisen tiellä on vielä rahoituksellisia esteitä, eli että saataisiin huippunopeat laikaista yhteydet aikaiseksi. Tämä puute on erittäin suuri. Ja Kahdeksankymmentä prosenttia rahoitusvajeesta on vielä olemassa kattavan nettiyhteyden aikaan saamiseksi. Tämä kannattaa pitää mielessä. Kyse ei ole vain ainoastaan julkisista varoista, kyse voi olla uusista rahoituksista välineistä ja joukko, hankejoukkovelka, kirjajärjestelmistä ja ehkä tarvittaisiin myöskin yksityisen sektorin panostusta, mutta myöskin strategisia ongelmia on olemassa, sillä investointivaroja ei ohjata juuri näihin tarpeellisiin infrastruktuurihankkeisiin. Eli yhtäältä laajakaista infrastruktuuri ja yhtenäis Toivottavasti saamme aikaiseksi todellakin hyödyllisiä palveluita, jotka tehostavat toimintaamme koko yhteiskunnassa ja siksipä digitaaliset yhtenäismarkkinat on saatava nopeammin toteutettua. Se liittyy digitaaliseen agendaan ja minä uskon myöskin, että Juncker, Jean-Claude Juncker viittasi itsekin tähän. Jotkut kysymykset kuitenkin liittyvät positusmaksuihin, jotka voivat erota suuressakin määrin riippumatta olemassa olevista etäisyyksistä. Eli kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että saadaan digitaalisia markkinoita varten parempaa lainsäädäntöä aikaiseksi, vaan sellaista lainsäädäntöä, josta on myöskin ihan kauppakeskuksessakin hyötyä tavallista kaupankäyntiä toteutettaessa. viimeisten vuosien aikana paljon on saatu aikaiseksi, mutta kyllä työtä vielä edessämme on. Ja sitten vielä tutkimuspuoleen. Se on yksi keskeisimmistä tehtävistämme ja Horisontti 2020-hanke perustuu tai on todellakin uraa uurtavaa, vaikka monet eivät sitä sellaisena pidäkään. Mutta meidän täytyy varmistaa, että johdonmukaisesti panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen ja että sitä voidaan hyödyntää kaikkialla nykyistä helpommin. Parannusta on saatu aikaiseksi, mutta emme ole saavuttaneet tavoitettamme. Täällä on keskusteltu jo budjetin vajeista ja riskeistä, mitä syntyy, mikäli varoja ei saada käytettäväksi. Ja kuten jo totesin, niin jo vuonna 2014 äh, maksusumaongelmia ilmenee ja täällä on puhuttu jo vuoden 2015 budjetista ja ongelmat ovat jo nähtävissä. Jos laskuja ei voida ajallaan maksaa, niin tutkijat eivät ole kovinkaan motivoituneita tekemään tutkimustyötä. Olemassa oleva digitaalisen tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma on paras mahdollinen ja me voimme saada todellisen uuden teollistumisen aikakauden aikaiseksi älykkäitä puolijohtimia, niistä voi olla kyse ja paikkaa ja mistä muustakin. Me kaipaamme kuitenkin siihen liittyen julkisen yksityisen sektorin kumppanuuksia. Ja tällä yhteistyöllä me voimme saada parempia tuloksia aikaiseksi. Haluaisin päättää alustukseni tässä vaiheessa, koska halusin vain esittää nämä pääasiat teille ja katsoa sitten niitä kysymyksiä, jotka teitä askarruttavat ja sellaisia asioita, joiden tiimoilta voimme jatkossakin tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia pääjohtaja. Nyt käännyn koordinaattoreidemme puolin. Edustaja Karins, EPP. Thank you very much uh, for your present. Kiitoksia tästä esityksestä. Me kaikki varmasti arvostimme sen lyhyyttä. Se on hyvä. Sitten yhtenäismarkkinoista katson näitä tietoja kansalaiset, jotka ostavat verkossa, kun, 47 prosenttia melkein ollaan, melkein ollaan tavoitteessa sitten seuraava tavoite on puolessa välissä sitten pk-yritykset verkossa. Tässä ollaan reilusti tavoitteen puolen välin alapuolella. Mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin näihin vajeisiin vielä puuttua? kept all the questions and remarks, and Very then good. will Sorry. be uh, colleague Dan Nika on behalf of Socialists. Sitten edustaja Nika. SND. Am uh, avut o întrebare mai devreme adresată președintelui Bereg regate... Minä kysyn aiemmin siitä, miten 4G on levinnyt. Ja nyt haluaisin kuulla, miten me voisimme saada laajakaistan maaseutualueille. Euroopassa vain, Euroopalla on vain 6 prosenttia kokonaisuudessaan 4G-markkinapaikasta. Emmekä ole saaneet vastauksia, joten olisin kysynyt, mitä te ajattelette? Mitä tulee tähän digitaaliseen agendaan? Koska ilman laajakaista on turha puhua mistään eurooppalaisesta digitaalisesta agendasta yleisesti tai yksityiskohtaisesti. Ja ennen kaikkea, mitä tulee varoihin, jotka käytetään tähän, niitä käytetään alueellisen kehityksen puitteissa ja jokainen alue päättää siitä, miten varoja käytetään. Jos me haluamme digitaalisen agendan, meidän täytyy saada tietää, miten paljon varoja käytetään mihinkin miten paljon käytetään sitten varoja kansallisiin strategioihin, sekin pitää saada tietää, ja mitä tapahtuu yksittäisten päätösten osalta. Minusta vaikuttaa siltä, että meitä ei kuulla monistakaan näistä kysymyksistä. Mitä tulee sitten 4G ja digitaalisen agendaan, haluaisin tietää, miten se toimii. Jos on matkapuhelin, joka on 4G-kykyinen, se ei ole kuitenkaan langattomasti yhteydessä laajakaistaan. Se on yhteydessä muihin tekniikoihin, jotka välttämättä eivät ole fyysisiä tekniikoita sinänsä. Joten tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista kuulla, miten tapahtuu työ alueellisen digitaalisen osalta, miten paljon harjoitatte yhteistyötä asiasta vastaavan pääosaston kanssa. Okay. Good. Um, on behalf of EC... Sitten ECR-ryhmästä Tosanowski. Pane předsedo, za slovo. Já myslím, že já chtěli... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää er- herra Madelinia tästä esityksestä nyt lomien jälkeen aiheena digitaalistrategia. Me hyväksymme strategian kesän alussa, vai oliko se kevään lopussa, ellen erehdy. Kun ajatellaan tuloksia ja rahoitusta, tätä keskustelua, ajatellen myös tätä verkkojen Eurooppa-välinettä, joka on hyväksytty niin vaikka leikkauksia on ollut, niin kyllä ah, digitaalista agendaa varten on varoja vielä jäänytkin. Kysymys. Mitä ajattelette, milloin tuloksia alkaa tulla? Koska alamme ymmärtää, että se mitä odotimme digitaaliagendalta todella toteutuu? Ajattelen tässä verkon neutraaliutta. Se on hyvin keskeinen asia mutta myös odotuksiamme koskien nopeaa internetiä niin, että se olisi saatavilla kaikkialla. Koska teidän mielestänne uskotte, että voisimme ymmärtää, olemmeko saavuttaneet tavoitteet vai emmekö? Esimerkiksi koskien verkkojen Eurooppa-välinettä. Jossakin vaiheessa olisi ymmärrettävää, kannattaako vielä – tähän välineeseen sijoittaa varoja vai pitäisikö ne sijoittaa muualle? Kysymykseni on siis yksinkertainen. Mitä te ajattelette, milloin voisimme käydä sellaisen keskustelun, jossa käsitellään näiden välineiden vaikutusta? Välineiden, jotka tänä vuonna ovat tulleet voimaan – voi olla, että nyt heti ei näitä tietoja ole. Oh, Kiitoksia sitten Alden ryhmästä edustaja Ansip. Okei. Okay. Honorable Chairman, uh, Director General, Arvoisa like to cordially... Arvoisa puhemies, pääjohtaja, voisin kiittää varapuheenjohtaja Kruusia ja teitä hyvin työstä siinä, miten te edistätte tätä digitaalista agendaa. Siitä huolimatta meidän täytyy edelleenkin jatkaa toimia, jotta saadaan täysin toimivat digitaaliset sisämarkkinat, y- yleiseurooppalainen infrastruktuuri ja mitä panna myöskin toimeen puitteet, jotka liittyvät siihen, että on turvallinen sähköinen identiteetti. Minua hämmentää se, että vaikka voimme ostaa ja käyttää sähköisiä junalippuja, meidän pitää kuitenkin tulostaa ne ja osoittaa ne käyttäjitä fyysisesti, jos haluamme antaa ne vaikkapa tämän parlamentin hallinnolle. Miksi me voi käyttää sähköisiä asiakirjoja ja digitaalisia allekirjoituksia täällä Euroopan parlamentissa. Tämä on pieni asia, mutta se osoittaa, miten meidän täytyy tehdä työtä muuttaaksemme asioita. Thank you very much. Uh, miss... Kiitoksia. Sitten edustaja Siri Kiotis. Äh, Rova Ernst. Guesta. Nicht als Koordinatorin, aber... En toimi koordinaattorina, mutta kuitenkin vastaan tästä kysymyksestä. Niin kaksi asiaa. Se, mitä sanoitte, niin kuvastaa juuri sitä, että edessämme on taloudellisesti ja demokraattisesti katsottuna mitä suurin haaste mikäli haluamme tämän digitaalistrategian saada toteutettua, niin kuin itsekin selkeästi sanoitte. Ja sitten tietenkin kaikki riippuu rahasta, vaikka meilläkin ei ole rahoituksellisia suuria ongelmia, niin ongelmat liittyvät laajakaistaan kasvattamiseen ja sillä on keskeinen merkitys. Ja tehän totesitte juuri näistä rahoituksellisista ongelmista, joista me olemme tietoisia, ne ovat olemassa, rahoja ei ole hirveästi käytettävistä – ja tämä vaikuttaa toteutuspuoleen. Ja jos katsotaan tulevaisuuteen, niin mitä olette mieltä niistä ongelmista, jotka johtuvat juuri tästä alirahoituksesta? Ja minkälaisia vaikutuksia tällä alirahoituksella voisi olla? Ja sitten toinen asia, ja kysymys, joka liittyy tähän nelisivuiseen asiakirjaan. Suuria ongelmia ja kustannuksia syntyy verkkorikollisuudesta johtuen, eli toteutettuihin verkkohyökkäyksiin liittyen. Eli monia miljardeja euroja menetetään hyökkäysen takia. Eli yksi kysymys liittyy juuri verkkoturvallisuuteen. Mitä pitäisi tehdä, jotta voimme suojautua tällaisilta verkkohyökkäyksiltä? Ehkäpä voisitte vastata tähänkin kysymykseen. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia EFD. Taikka vihreiltä ei ole edustaja täällä käsittääkseni. Kukaan ei halua sanoa sieltä mitään tarjota. Burrano, EFD. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä kuinka monta minuuttia meillä koordinaattoreilla on käytettävissä. Kaksi vai kolme minuuttia. Kiitoksia. se kasvaa 12 prosentilla, mutta monet yritykset kuitenkin kärsivät digitaalista kuilusta. Esimerkiksi Italiassa ei ole vielä päästy laajakaistan käyttöön eikä ole luotettavia yhteyksiä, jotka ovat oliko paljon hallussa. Usein tilanne on epäsymmetrinen, lataamis on, lataamisnopeus on 10 kertaa hitaampi verkkoon lähettämiseen verrattuna di- käyttäjien oikeuksista olisi pidettävä huoli. Tarvitaan alhaalta ylös lähestymistapaa, niin että yhteiset olisivat keskiössä ja sosiaalinen innovaatio teknologisen innovaation kanssa tulisi tärkeäksi. Viimeisen mailin kehitys on tärkeää. Puhuja puhuu paperista erittäin monimutkaista teknistä englannin ja italian kielen sekoitusta, jota on erittäin vaikea tulkata. Keskimäärin 20-30 megabittiä sekunnissa lataamisessa on taso, jota Italian pääkaupungissa ei mikään yritys voi tarjota eh, ja vielä vähemmän maaseudulla. Eräällä pienellä saarella on käytetty uutta järjestelmää, jolla tilanne voidaan varantaa vähäisillä kustannuksilla voitaisiin halutessaan parantaa tilannetta, mutta yksityistä ja julkista tukea puuttuu. Thank you very much. Was absolutely enough time, as you see. Kiitoksia. Kuten näette, teillä oli aivan riittävästi aikaa. Sitten ensimmäinen kierros. Thank you. So allow me uh, not... Paljon kiitoksia. Käyn nämä nyt kaikki läpi, mutta en välttämättä esitetyssä järjestyksessä. Niin, jo vuodesta 2010 on keskusteltu osallisuudesta ja digitaalisesta kuilusta. Kun kierrän paikallistasolla keskustelemassa asioista, niin on nähtävissä, niin kyllä näkemykset siitä, miten ihmiset saadaan internetin käyttäjiksi hyödyntämään näitä palveluita, niin poikkeavat. Nyt täytyy katsoa kansallisia järjestelmiä, mitkä toimivat hyvin, ja pyrkiä pääsemään tällaiseen alhaalta ylöspäin järjestelmään, koska me kaikki tiedämme sen, että Cruz aikanaan panosti tähän ruohonjuuritason johtajuuteen. Meidän tulisi käyttää rakennerahaston varoja hyväksi tämän tavoitteen saavuttamisessa, mutta pelkkä lainsäädäntö ei voi hoitaa. Teidän avullanne olemme päässeet siihen, että järjestelmä on voitu avata ja saada se avoimemmaksi. Eli mitä tulee tähän digitaaliseen kuiluun, niin juuri tähän meidän täytyy panostaa, jos me haluamme varmistaa, että kaikilla olisi pääsy laajakaista yhteyteen. Mutta se edellyttää todellista toimintaa. Ja sitten mitä tulee kollega Nikan esittämään kysymykseen, eli jos rakennerahastossa varoja on käytettävissä, niin miksi ne eivät päädy oikeisiin kohteisiin? kun alun alkaen havaitsimme, että paikallistasolla varoja ei voitu käyttää hyväksi, niin päätimme, että elvytysohjelmaan varoista kaikkia ei voitu käyttää hyväksi. Tai sitten jos varoja oli käytettävissä, niin niitä ei osattu käyttää oikealla tavalla hyväksi. Parlamentin avulla on päästy siihen tilanteeseen, että nyt panostetaan tieto- ja viestintätekniikkaan enenevässä määrin ja noin 4-5 prosenttia on viime rahoituskaudella käytetty tvt -hen. Nyt tavoitteena on päästä 50 prosenttiin. Ongelmana on se, että kansallisella tasolla halutaan puhu, panostaa enemmänkin konkreettisiin investointikohteisiin, kuten myönnetäköön tärkeisiin siltoihin ja muihin rakenteisiin kuin tällaisiin näkymättömiin rakenteisiin. Ja ongelmana on se, että meidän täytyy saada muutettua ajatusmaailmaa tästä asiasta ja me yritämme tehdä yhteistyötä paikallistason edustajien kanssa, alue alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajien kanssa ja kertoa, että rahoja on käytettävissä, mikäli vain halukkota toimintaan on olemassa. Ja kollega Tosanoskian otti esille asian, joka liittyy Junkerin esittämiin visioihin. Hän viittasi tähän, ei niinkään uuteen volyymiin, joka on 300 miljoonaa euroa. Mutta tämä osoittaa myöskin sitä, että vaikka varoja ole hirveästi käytettävissä, niin silti ne pitäisi kohdata oikealla tavalla. Eli digitaalinen kuilu, se on keskeinen asia, johon meidän täytyy paneutua, mutta myöskin ruohonjuuritasolla toimijoiden pitäisi toimia aktiivisemmin ja saada myöskin rakennerahastojärjestelmä parempaan ja tehokkaampaan käyttöön. Ja mitä tulee sitten turvallisuuskysymykseen, johon kollegat Tosonovski ja Ernst viittasivat, niin kyllä se on yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Enisan edustaja Emrehtin kanssa puhun jo tästä aamupäivällä ja huomenna kuulet häneltä enemmän. Me yritämme tehdä yhteistyötä Enisan kanssa, vahvistaa yhteistyötä juuri verkkoturvallisuuden tiimoilta. Ja kuten alustuspuheenvuorossani jo sanoin, niin tutkimus- ja kehityspuolen yhteistyön kautta voidaan saada tehostettua taistelua verkkorikollisuutta vastaan. Sekä parlamentti, neuvosto että muut toimielimet ovat perustaneet CRT-ryhmän ja minä uskon, että näiden toimenpiteiden avulla voidaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta tämä edellyttää koordinaatiota. Yritykset ja kansallisetkaan viranomaiset eivät ole tukeneet tätä lähestymistapaa. Mutta yhä enenevässä määrin viitataan verkkorikollisuus ongelmaan – ja siihen, että myöskin yritysmailalla olisi oma vastuunsa kannettavanaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ehdotus on jo pöydällä ja teidän panoksenne tässä yhteydessä on keskeinen. Ja minä todellakin toivon, että parlamentti suhtautuu tähän avoimin kunnianhimoisin mieli. Tämän verran turvallisuudesta. Sitten Eida, mitä lainsäädäntöön tulee, niin se on olemassa ja tämä ryhmä me tekee nyt hartiavoimin töitä täytäntöönpanon määräysten saralla. Tähän liittyy paljon työtä, mutta ongelmana tämän täydellisen digitaalisen maailman aikaansaamiseksi on huomattava. Ymmärrän kyllä, minkälaisia huolenaiheita teillä on täällä parlamentinkin sisällä. Sitten täällä kysyttiin sitä, että mitä on saatu aikaiseksi. Jos katsotaan Junckerin ohjelmaa, niin minun mielestäni tärkeää on tämä Junckerin mainitsema horisontaalinen lähestymistapa. Me olemme tähän asti toimineet hyvinkin ö, vertikaalisesti ja olen sitä mieltä, että tulevalla viisivuotiskaudella meidän täytyy varmistaa, että digitaalinen maailma on kaikkien käytettävissä – sekä parlamentissa että muissakin toimielimissä tähän tulisi panostaa. Ja sitten vielä lopuksi tähän erittäin tärkeään Karimin esittämään kysymyksiin. Eli miksi ihmiset eivät ole niin laajalti internetissä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset pelkäävät maksu petosvaaraa ja toiset ovat sitä mieltä, että välttämättä nämä lähetykset eivät löydä määrän päätään. Ja jos voimme näihin paneutua, niin minä uskon, että silloin ihmiset käyttävät enemmän tätä online-ostosmahdollisuutta ja online-kauppiaille meidän täytyy tarjota nopeaa apua ongelmatilanteessa. tilanteessa. Eli että he ymmärtävät, minkälaisia vaikutuksia online-maailmaan siirtyminen toisi omalle yritykselleen. Espanjassa teemme paraikaa muutamia kokeiluja, ja jos ne osoittautuvat positiivisiksi, niin silloin sitä voidaan käyttää laajemminkin. Eli pienellä panostuksellakin voidaan saada aikaiseksi hyviä tuloksia. Eli nyt täytyy vain varmistaa, että ruohonjuuri tasolla mahdollisimman monet voivat hyödyntää näitä olemassa olevia mahdollisuuksia. Toivottavasti näillä sanoilla sain vastattua puuttua näihin ensimmäisen kyselykierroksen vasta- kysymyksiin. Mr. Christian Eller, as a... Kiitoksia. Sitten seuraava kierros. Edustaja Eller ensimmäisenä listalla. Um, Kiitos, jotta nyt hiukan heräämme tämän kesätauon jälkeen. Rova Ensan oli huolissaan tällaista kyberrikollisuudesta. Se on tärkeää, että tämä parlamentti äh, on pyrkinyt tämän varoja tämän rikollisuuden muodon toiminnan torjumiseen ja teidän ryhmänne on toiminut tätä vastaan kaikin keinoin. Joten minusta on äh, hyvä nyt kuitenkin, että olette kesätauon aikana ymmärtäneet, että tämä on asia, johon pitäisi osoittaa enemmän varoja. Sitten rakenteellinen kysymys. Tehän puhuitte perustavanlaatuisesta kysymyksestä, joka liittyy infrastruktuuriin, suhteeseen, jotka ovat, mikä on komission mahdollisuuksien ja jäsenvaltioiden itsenäisyyden välillä. Miten voimme katsoa, huolehtia sitten, että verkkojen Eurooppa ohjelman ja digitaalisen agendan rajalliset varat voidaan käyttää asianmukaisesti, jos me haluamme Saksassa saavuttaa nyt Etelä-Korean nykyisen tason, niin silloin tarvitaan 80 miljardia euroa. Valtiolliset varat sekä varat, joita täällä kaikki toivovat saavansa Euroopasta, silloin voidaan sanoa, että todellisuus tilanne on sen näköinen, että nuo varat voivat tulla vain yksityisestä sektorilta. Tämä mikä on sitten tilanne keskustelussa? Mikä voi olla vipuvaikutus, joka voisi olla näillä verkkojen Eurooppa-ohjelman varoilla? Siis jos niitä, paitsi että jos niitä jaetaan riittämättömässä määrin jäsenvaltioille, jolloin ei ole mitään merkitystä enää sen osalta, minkälaisia investointeja tapahtuu sitten yksityisellä sektorilla. Ähm, Kiitoksia näistä huomioista sitten edustajia äh, Rike. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja, puhun lyhyesti. Täsmällinen kysymys. Kaikki täällä ovat korostaneet sitä, että, että infrastruktuureihin investointi on keskeistä. Meillä on uusia innovoivia rahoitusvälineitä EIPn kanssa. Osa näistä liittyvät verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja näissä puitteissa nimenomaan digitaaliseen palveluihin Meillä on nyt 250 miljoonaa Eurooppaa vuodeksi 2013-2014-2015, 500 miljoonaa yhteensä. Voisitteko kertoa meille, onko sellaisia digitaalisia infrastruktuurihankkeita, eh, joihin käytettäisiin näitä hankeobligaatioita, ja jos näin on, niin minkä määräisiä ne ovat. Ja voisitteko vielä lisäksi selvittää, miksi lähinnä neuvosto on rajoittanut rahoitusvipua uusissa välineissä nimenomaan liitäntä teknologian osalta? Kiitoksia sitten toi. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä pääjohtaja tästä puheesta ja, ja tarjouksesta syventää muita kysymyksiä. Minulla on hyvin käytännön läheinen konkreettinen kysymys, joka liittyy mahdollisuuteen hyödyntää niitä vähäisiä varoja, joita tarpeisiin nähdessä on käytettävissä. Kuitenkin nämä varat ovat merkittäviä vaikka ne ovatkin riittämättömiä, kun ajatellaan millaisia tarpeita meillä on. Mutta kuinka voisimme siis auttaa jäsenvaltioita ja paikallisia viranomaisia hyödyntämään mahdollisimman hyvin käytettävissä olevia eurooppalaisia varoja? Sekä investointien että uusien palvelujen, digitaalisten palvelujen levittämisen levittämistä varten ja digitaalisia työpaikkoja varten. Meillä on rakennerahastoja, joita voidaan hyödyntää, niin kuin aikaisemmin ei ollut. Parlamentissa olemme ottaneet prioriteetiksi nämä asiat. Komission alkuperäisessä luotu, luonnoksessa näitä asioita ei ollut mukana, vaan parlamentti toinen mukaan. Siksi ymmärrätte, kuinka tärkeää meille on paikallisella tasolla hyödyntää näitä varoja. Pohdin tässä nyt yhtä asiaa. Tässähän on kysymys resurssien kvantitatiivista, kvalitatiivista käytöstä. Täällä on eri alalla ohjelmia, regio, pääosastolla ja muilla. Kuinka ne toimivat teidän käsityksenne mukaan? Meillä voi olla hyviä hankkeita hankkeita rakennerahastosta rahaa rahoitettuna, mutta haluaisin kysyä, mikä on Regio ja Connect pääosaston väliset suhteet komissiossa? Kuinka ne voisivat tukea paikallisia viranomaisia käyttämään hyvin Euroopan varoja? Haluaisin tietää, mikä todellisuus on ja kuinka me parlamenttiista käsin voisimme toimia niin, että komissiolla olisi enemmän resursseja päästä tuloksiin. Eh, Madame Toja. Kiitoksia. Tuo ja sitten edustaja Helge. Spend all my life in this in- ka- kiitoksia. Olen ikäni työskennellyt tällä teollisuuden alalla ja haluaisin muistuttaa teitä tästä teidän tarjoamastanne asiakirjasta ja kysyisin teiltä, että mitenkäs meillä pyyhkii. te keskitytte siihen, että ihmiset enenevässä määrin ostaisivat netissä ja yritykset myisivät netissä. Ovatko nämä ne keskeisimmät kysymykset? Pitäisikö meidän kuitenkin katsoa internetin käyttöä hallintopuolella, terveysalalla, koulutuksessa ja niin poispäin? Ja toinen kysymyksi liittyy siihen, että meidän pitäisi aina osoittaa hyvin esimerkkejä, mitä pitäisi tehdä. Eli esimerkiksi täällä parlamentissa, miten matkakorvaukset voitaisiin sähköisesti hoitaa. Meidän täytyy varmistaa, että poliittiset johtajat ja muut ovat edelläkävijöitä ja käyttäisivät digitaalisia välineitä hyödykseen. Ja toinen kysymy, kolmas kysymykseni liittyy näihin tavoitteisiin hyvä tietenkin, että ta- tavoitteita on olemassa, mutta en odella, todellakaan tiedä, ovatko nämä kunnianhimoisia vaiko ei. Tiedän, että esimerkiksi kansalaisten julkisten viranomaisten asiakirjojen täyttäminen sähköisesti sillä saralla on parantamisen varaa vielä aika lailla olemassa. Kiitoksia. Very much. E, Madame François Grostet. Kiitoksia sitten edustaja François Grostet. E, Puheenjohtaja, aivan ensiksi haluaisin onnitella pääjohtaja Madelainia merkittävästä työstä, jota hän on tehnyt digitaalialalla. kysymykseni tai pikemminkin huomioni niin liittyy Rova Toijan huomioon. L'utilisation des fonds structurels. Rakennerahastojen käyttöä niin, että voitaisiin vielä enemmän kannustaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia investoimaan digitaalikuidun kuidun torjumiseksi. Minun mielestäni tämä on todellinen prioriteetti. Pohdin sitä, pitäisikö esittää tällainen pakollinen yksi prosentti rakennerahastoista – joka käytettäisiin digitaalisen kuilun umpeen kuromiseen. Sitten toinen asia, haluaisin puuttua verkkoavaruuden turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan. On pk-yrityksiä, jotka ovat ryhtyneet tämän asian työstämiseen ja pohtivat tätä nyt, tänne, koska ne ovat huoma- havainneet, että tämä turvallisuushuoli koskee yksityisyyttä koskee enemmänkin vanhempia sukupolvia, mutta vaikuttaa siltä, että nuorien keskuudessa tällaista huolta ei ole. Nuorille on tärkeää olla läsnä internetissä. Ja tapahtui mitä tapahtui. Ongelma ei ole niinkään turvallisuus, vaan vaan on tärkeää vaan olla läsnä ja että, puhut, että puhutaan kaikista. E, eivät nuoret ole huolissaan turvallisuudesta. Joten meillä siis on pk-yrityksiä, jotka ovat ryhtyneet työstämään tarvetta, ryhtyneet työstämään tätä turvallisuuden parantamista verkkoavaruudessa mutta nyt ne pohtivat, että mahtavatkohan he olla vähän jäljessä, onkohan tämän kysymyksen parissa työskenteleminen enää hyödyllistä. Jotkut pk-yritykset ovat jo vähän lannistuneet tässä asiassa. Kuinka voisimme siis tukea innovointia tällä alalla, koska jos ei näin tehdä, niin kyllä tässä ylilyöntejä varmaan tulee. Uskon, että tässä on kyllä sukupolvia koskeva ongelma. Oletteko tästä tietoinen ja työstättekö tätä asiaa? Mr. Kiitoksia sitten edustaja zorinio. Herra president, signor director general. Puheenjohtaja, herra pääjohtaja. Digitaalinen agenda on hyvin monimuotoinen, mitä tulee nimenomaan tekniikkaan, mutta olen yhtä mieltä kanssa, että se on suuri mahdollisuus Euroopan unionille – jotta saadaan aikaan taloudellinen ja sosiaalinen agenda, joka edistää kilpailukykyä ja joka myöskin voisi olla menestyksekäs. Kysymys on nimenomaan siitä, että voidaan ottaa interaktiivista vuorovaikutusta kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden kanssa. Ja tämä merkitsee sitä, että päästään myöskin eroon eh, epätasa-arvosta. Jos emme tarkastele asiaa jos tarkastelemme asiaa nyt puhtaasti teknisesti, silloin tapahtuu kahdenlaista syrjäämistä. Ne, joilla on enemmän mahdollisuuksia käyttää tätä aluetta koulutuksessa pohjalta, tulevat myös olemaan niitä, jotka hyötyvät eniten digitaalisesta agendasta. Joten herra puheenpääjohtaja, oletteko te poliittisella tasolla saanut tukea sille, että voitaisiin laajentaa lähestymistapaa? Minusta myöskin Euroopan toimielimet ja myöskin meidän valiokuntamme tulisi tarttua näihin kysymyksiin, koska digitaalinen agenda oikeastaan ei välttämättä kuulu edes meidän valiokuntamme toimivaltaan. Me puhumme teollisuudesta, tutkimuksesta ja energiasta, mutta miten, ketä tämä suoranaisesti koskettaa? Tämä on tärkeä kysymys. Ehkä meidän pitäisi toimielimemmekin organisoida niin, että voimme todella vastata tällaisiin haasteisiin kuin digitaalinen agenda. Sitten edustaja Tadicka. Uh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen uusi tulokas täällä parlamentissa. Olen kollega Ansipin kanssa samaa mieltä parlamentin hallinnolliseen työhön liittyen. Komissiokin voisi parantaa työtään myöskin digitaalisen strategian tiimoilta. Yksi kysymys. Te olette paras mahdollinen henkilö vastaamaan tähän. Jos katson tätä teidän meille tarjoamanne asiakirjaa, niin täällä sanotaan, että digitaalisen strategian tavoitteiden savoi, saavuttaminen edellyttää näitä tiettyjä kysymyksiä. En tiedä, onko kyse vain muotoiluongelmasta vai mistä, mutta te sanoitte, että meidän tulisi avoimin mielin ja kunnianhimoisesti lähestyä tätä asiaa. Ja jos puhutaan nyt eh, e-health-hankkeesta, niin mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä voitaisiin tehdä eurooppalaisella tasolla, jotta e-health saataisiin todellakin kukoistamaan, sinä, sillä minä uskon, että tällä saralla me olemme aika lailla jälkijunassa. En puhu vain ainoastaan tavoitteista, vaan siitä, että mitkä olisivat ne meidän kunnianhimoiset tavoitteemme Tarkoituksena on leikata syntyviä kustannuksia, mutta helpottaa samanaikaisesti ihmisten elämää. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Bold. Present or not? Not present. Mahtaako hän olla paikalla enää? Ei taida olla. Sitten edustaja Dari. Um, thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia pääjohtajalle esityksestä satalle, että toistan tässä, mutta haluaisin todeta asian, joka on mielestäni hyvin tärkeä. Siteran tässä esitte, että ne sanotte, että ICT-taitoja vaativat työpaikat tulevat lisääntymään 16 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Kuinka Euroopassa varmistamme sen, että meillä on tarjontaa tätä kysyntää varten – Erityisesti nyt kun puhutaan korkeasta työttömyysasteesta nuorison keskuudessa, haluaisin tietää, olemmeko varmasti puuttumassa tilanteeseen niin, että me, että me varmistamme sen, ettei ICT-taidosta tule puutetta. Toinen asia koskee e-kauppaa. Se on ollut kaikkien suulla jo ja kielellä jo pitkän aikaa mutta kun katsotaan tilannetta, niin havaitaan, että on yrityksiä, joilla on vaikeuksia myydä rajojen yli ja on kansalaisia, joilla on vaikeuksia löytää tavaroita ja palveluita eri maista. Kuinka varmistamme sen, että EUn kansalaiset voivat myydä tuotteitaan ja palvelujaan verkossa kaikkiin ne maihin EUssa ja että EUn kuluttajat voivat ostaa näitä palveluja ja tuotteita kaikkialta muista EU-maista? Kiitoksia. Thank you, madam. Kiitoksia. Sitten edustaja Spiraki. Ah, thank you very much. I am very new here. Well, thank you, Mr. President. Uusi täällä. Kiitos puheenjohtaja. Herra pääjohtaja, kiitos esityksestä. Haluaisin esittää lyhyen poliittisen kommentin siitä, että tarvitaan digitaaliset yhteismarkkinat. Minä kysyisin, pitäisikö lähteä liikkeelle kirjaimesta A, sillä jos haluamme olla kilpailukykyisiä Yhdysvaltojen kanssa, meidän täytyy selkitä tästä hajautuneisuudesta 28 edelliseksi markkinaksi jäsenvaltion rajojen mukaisesti ja digitaalinen kaupallistuminen tapahtuu ennen kaikkea Yhdysvalloissa. Uudet tuotteet ovat hyötyä 300 miljoonan kuluttajan markkinoista. Jos Eurooppa olisi todellinen yhteismarkkina-alue, todelliset sisämarkkinat, meillä olisi 500 kuluttajaa, 500 mahdollista kuluttajaa, ja hyötyisimme tästä, ja se olisi lähes kaksi kertaa niin paljon kuin Yhdysvalloissa. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän pitää kiirehtiä, meidän pitää pyrkiä selviytymään jäsenvaltioiden vastarinnasta, ja tilanteesta, jossa on tullut muutama suuri toimija, jotka kenties saattavat hyvinkin pelätä sitä, että menettävät hyötynsä. Madame Beres just left. Kiitoksia. Edustaja Beres juuri lähti. Ehkä hän tulee aivan pian takaisin. Seuraavana edustaja Echinik. Eh, thank you very much, eh, Mr. Madeline, for... Kiitoksia, herra Madeline, siitä, että olette täällä ja vastatte kysymyksiimme. En ollenkaan epäile sitä, että Euroopan unioni voi ratkaista ongelmat, jotka liittyvät sähköiseen kauppaan. Olen ostanut Amazonilta Yhdysvalloista käsiin Espanja jo pitkän aikaa ei vaikuta siltä, että rajat ovat mikään ongelma digitaalisessa kaupassa. Haluaisin kysyä asiasta, jonka oletan vaikeammaksi. Se nimittäin koskee sitä, että kuinka rakennetaan näitä mikroprosessoreita ja tietokoneen ytimiä. Vaikuttaa siltä, että Euroopan unioni on todella jäämässä pahasti jälkeen Yhdysvalloista tällä alalla. Vaikuttaa myös siltä, että on rakennettava laajempia, kompleksisempia ja tutkimuspainotteisimpia teollisuuden aloja, joita voidaan saavuttaa Yhdysvallat tällä alalla. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on ja onko komissiossa mitään suunnitelmaa, jolla saataisiin Yhdysvallat tai edes Kiina kiinni näillä, tällä alalla, koska Kiinastahan tulee yhä nopeammin prosessoreita. Se on hyvin, hyvin ratkaiseva ja keskeinen osa tietokonetta. Kiitoksia sitten edustaja Kappel. Puheenjohtaja, arvoisa pääjohtaja. Tänään yleisen budjettikeskustelun puitteissa saamme kuulla, että on 10 prosentin rahoitus vaje, mitä tulee tutkimuksen ja kehityksen rahoitukseen. Tämä on rahoitusvaje, joka koskee tietysti myöskin rahoitustarpeet, jotka liittyvät digitaaliseen agendaan. Te itse sanoitte pääjohtaja tänään, että ei ole riittävästi yksityistä rahoitusta infrastruktuurin rakentamiseen. Kysymykseni kuuluukin, tuleeko komissio ja tuleeko sen pääjohtaja pääosasto ryhtymään toimiin, jolla pyritään yhä enemmän saamaan yksityisiä investoijia tälle infrastruktuurien alueelle, ja jos niin, mitä tämä tapahtuu, tapahtuuko tämä yhteistyössä muiden pääosastojen kanssa, jos tarkastelen tulevan komissio, uuden komission puheenjohtajan agendaa, niin on nähtävissä, että hän pyrkii voimakkaasti keskittymään siihen, että saan yksityisiä investointeja. Kiitoksia sitten edustaja Martin. Merci, monsieur le président. Je vais très bref. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Haluaisin vain kiinnittää kutsuvieramme huomioon EIPn asenteeseen eri hankkeiden osalta, kun se pelkää nota, luokituksensa huonontumista. Se suhtautuu varovasti näihin hankkeisiin. Usein on jopa sellaista asennetta, jota näkyy yksityisessä yrityksessä Ei, ei siis ne toimi tällaisena katalysaattorina, vaan se jopa jarruttaa yksityisiä investointeja, koska se ei enää ole mukana näissä Euroopassa hankkeissa. Onko komissio tietoinen siitä, kuinka vähän EIP saa konetta liikkeelle. Kun pyrittekö te tekemään jotakin niin, että se hoittaisi roolinsa aikoina, joilla, jo, joina Euroopan unioni kuitenkin on historiallisessa kriisissä. I'm at the end of my list. Kiitoksia. Olen listani lopussa, eikä Beres ole edelleenkään täällä. Hän on lähtenyt täältä. Joitakin huomioita tarvitsemme teiltä. Teillä oli erittäin, erittäin hyviä ja kiinnostavia kommentteja aikaisemminkin jo. So maybe... Niin vähän pelkäsinkin. No, kollega Martin ja Rykeä Eller viittasivat samaiseen kysymykseen, eli ra- hankejoukkovelkakirjoihin ja miten EIB, DG Connect ja muut voidaan yhdistää ja saada näin vauhtia hankkeeseen. Ja sitten kysyttiin, onko jo jotain tehty. Kyllä, en voi sanoa, että kuinka paljon rahaa vielä käytettävissä. Minä voin selvittää kuitenkin tätä asiaa. En ole saanut kesätauon jälkeen mitään infoa siihen liittyen. Mitä kollega Mahtajan kysyi? EIBn toimijoilla on tavoitteena, niin kuin kaikilla kunnon virkamiehillä. Ja joskus ne voivat olla ristiriidassa toisessa kanssa, joten jos innovatiivisia rahoitusvälineitä halutaan saada aikaiseksi, joita kaivataan, niin ne, ne edellyttävät tietynlaista riskinottoa. Se ei ole EIBn työtä ja siksipä Neli Cruz on tällä saralla tehnyt tiivistä yhteistyötä investointipankin edustajien kanssa. Mielestäni me olemme nyt kulkemassa kohti innovatiivisempaa lähestymistapaa. Hintalappu on melkoinen, mutta jos menestyksekkäitä koehankkeita tulevien vuosien aikana saadaan aikaiseksi, ehkä voin palata tähän keskipitkän aikavälin suunnitelmaa koskevassa raportissa. Ja, eli jos tätä kautta saadaan vain jonkinlaista vipuvaikutusta aikaiseksi, niin se olisi hyvä. Ja investointipankin panostus näkee, näkyy enenevässä määrin, erityisesti näiden ö, pilottihankkeiden kautta. Eller viittasi myöskin muihin ongelmiin, jotka liittyvät rakennerahastokysymykseen ja sääntelykehykseen. Muutkin jäsenet ottivat tämän asian esille. Mitä tulee rakennerahastokysymykseen, kysyttiin sisäisestä yhteistyöstä. Kyllähän yhteistyötä tehdään ja sitä yritetään parantaa entisestään. Me DG-regiossa että myöskin muualla antavat neuvoa aluetason toimijoille juuri TVT-kysymyksiin liittyen. sitten PK-yritysryhmämme tekee myöskin vastavalaista työtä, joten me yritämme kaikin keinoin parantaa tilannetta. Tietenkin tilannetta voidaan parantaa entisestään. Mutta kyllä tälläkin hetkellä pohditaan sitä, miten tätä työtä voitaisiin tehostaa entisestään. Minä todellakin toivon, että muutoksia saadaan aikaiseksi siten, että hyöty kasvaa. Jos kaikki jäsenvaltioiden kaikki toimijat tekisivät tiivempää yhteistyötä ja vaatisivat näitä muutoksia, niin silloin todellakin saataisiin muutoksia aikaiseksi juuri TVT-puolella. En usko, että äh, tämä tuplaus onnistuu, mutta me teemme kuitenkin teidän sekä ETSK ja AKon kanssa yhteistyötä ja yritämme löytää ne toimivamme äh, ratkaisumallit ja kollega Toja kysyi, että mitä meidän pitäisi tehdä. Meidän tulee parantaa äh, tietotaitoa kaikilla kaikissa elämänvaiheissa yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja taitoja pitäisi parantaa ja myöskin ruohonjuuritason apua on tarjottava. Me tiedämme, että toisaalla tehdään menestyksekkäämpää työtä kuin toisaalla, mutta siksi on apua tarjottava niille, jotka eivät vielä kykene asioita hoitamaan toivotulla tavalla. Eli meidän täytyy pohtia sitä, mikä se aluetason strategia voisi olla. Rakennerahaston tehokkaampi hyödyntäminen vaatii oman aikansa, mutta minä uskon, että onnistumme siinä teidän avullanne. Mitä tulee sääntelyyn, niin välttämättä tämä ehdotus ei ole vielä kaikki kaikessa, mutta minä uskon, että olemme jo ottamassa aimoharppauksia oikeaan suuntaan ja tämän uuden parlamentin toimikauden aikana varmaan tuloksia voidaan saada aikaiseksi, mutta se ei vielä riitä. Meidän täytyy tehdä vielä tiivimpää yhteistyötä Jean-Claude Junckerin ja hänen tiiminsä kanssa. Sitten kollega Henkelin esittämiin kysymyksiin. Mitä tulee näihin suoritusindikaattoreihin, niin hyvä kysymys. Joskus käytetään sellaisia indikaattoreita, joihin liittyen tieto on olemassa, mutta tietenkin tälläkin saralla parantamisen varaa on olemassa. Ja minä toivon, että silloin kun asia käsitellään eri yksiköissä ja katsotaan digitaalista strategiaa, ja jos te sanotte, että nämä ovat meille ne tärkeimmät asiat, niin silloin siltä pohjalta voimme lähteä käsittelemään tätä strategiaa ja etsimään sellaisia vastauksia, jotka tyydyttävät teitä. Ja sitten näistä esimerkkialoista, niin tässä voitaisiin tietenkin, voisin kehoa itseni ja oman yksikköni työtä, mutta jos katsotaan esimerkiksi tätä meidän linkkiluetteloa, niin sieltä löytyy enemmän yksityiskohtaisempaa tietoa näistä aikaan saannoksistamme ja mitä meidän pitäisi tehdä Euroopan unionin tasolla ja kuinka paljon varoja on käytettävissä ja minkälaisella aikataulutuksella toimimme. Joten jos haluatte enemmän tietoa käyttöön, niin klikatkaapas näitä linkkejä. Jos et jos teillä on jotain ehdotuksia, niin olkaa meihin sitten vain yhteydessä. Tuleva komissio ja komissari saavat ohjeistuksensa sähköisessä muodossa. Tämä nyt ei ole vielä kaikkien tiedossa, mutta me yritämme tehdä DG Mart yksikön edustajien kanssa myöskin yhteistyötä ja nopeuttamaan toimintaamme. Ja sitten edustaja Grostetin kysymykseen. Mielenkiintoisia sanakäänteitä käytitte. On sanomattakin selvää, että usein käy eurooppalaisella tasolla niin, että aloitus on hyvä, mutta täytäntöönpanossa vielä mättää. Me vain toivomme, että joku työn hoitaa. Meillä on siis tavoitteemme, mutta me emme pane toimia täytäntöön. Ja voitte vain kuvitella, että mekin olemme yhtä lailla närkästyneistä näistä ongelmista. Minä toivoisin, että me voisimme päästä nopeammin yhteisymmärrykseen erinäisistä kysymyksistä. kun puhutaan NISstä, niin voimmeko vaatia yrityksiä tekemään yhteistyötä halli, hallintotason edustajien kanssa, jos on joutunut tällaisten verkkohyökkäysten kohteeksi. Meidän mielestämme tämä on todellakin tarpeen, mutta meidän täytyy vain katsoa, miten asia toteutetaan. Se on poliittisesti ongelmallinen kysymys, eli että me saamme todellakin digitaalisen strategian toimimaan. Ja kollega Krostet kysyi tähän yksityisyyteen liittyen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sukupuolten näkö- sukupolvien näkemykset muuttuvat aikojen saatossa ja kun tilanne muuttuu, niin myöskin näkemykset muuttuvat asiasta. Yleensä aikaisempi face, aikaisemmin Facebook oli in, mutta nyt ei enää ilmeisestikään. Mutta meidän täytyy vain ymmärtää, että mitä ihmiset voivat käytännössä tehdä. Eli meidän täytyy ymmärtää, minkälaisia ongelmia digitaalisen maailman käyttöön liittyy. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että haluttaisiin turvaa vaan pelkästään näkyvyyttä. Me tiedämme, minkälaisia ongelmia liittyy, jos ikäihmiset lähtevät internetissä tekemään esimerkiksi kauppaa. Silloin voi syntyä suuriakin ongelmia. Me tiedämme, että markkinat ovat olemassa, mutta jos kysyntää ei ole olemassa, niin silloin tarjontaa ei ole oikealla tavalla äh, esitetty tarjolle. Kyse on niin kuin tällaista kestävästä kulutuksesta. Välttämättä tällä hetkellä nuoret eivät kaipaa tällaisia turvallisuuteen liittyviä ö, äh, palveluita. Kyse on vain siitä, että he saavat jotain halvalla käyttöönsä. Kollega on esittämään kysymykseen vastasin jo. Kollega Tilitska taas. Tietenkin terveys liittyy tähän strategiaan ja mielestäni tässä on saatu jo Nelin komissaarikauden aikana paljon aikaiseksi aktiivisen ja terveellisen ikääntymisen tiellä. Nyt herää vain kysymys siitä, että miten terveys ja äh, e-health voitaisiin paremmin linkittää toisiinsa. Meidän tulisi pyrkiä varmistamaan sen, että potilastiedot pysyvät myöskin luottamuksellisina. Kymmenen vuoden ajan on e-health-järjestelmää yritetty saada aikaan ja ongelmana oli se, että kun tutkimustuloksista on potilaan kanssa keskusteltu, niin on näytetty näytöltä, mitkä tutkimustulokset käytännössä ovat. Toisaalta taas kyse on myöskin lainsäädännöstä, eli voidaanko suuria anonyymeja tietoja käyttää hyväksi tutkimustyössä. Tähän liittyy myöskin eettisiä kysymyksiä. Meidän täytyy varmistaa, että lainsäädäntö on kohdallaan ja toimii. Kysymys siitä, että jos tietoni avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä, niin voidaanko tämä tieto panna yleisesti kaikkien käyttöön? Siinä on suuri ongelma. Kun aikaisemmin asiat on tehty paperilla, niin työ oli helpompaa, mutta nyt ongelmana on se, että digitaalisena aikakautena tiedot ikään kuin sekoittuvat, joten meidän täytyy löytää vain sellainen tasapainoinen ratkaisumalli. Jos sallitte vielä, niin vastaisin vielä kahteen kysymykseen. Kollegat Dali ja Spiraki viittasivat mielenkiintoiseen asiaan. Puhuttiin saumattomasti toimivista 500 miljoonan kuluttajan markkinoista, joilla ei ole yhtä eikä kahta ainokaista yhteistä kieltä, kuten Yhdysvalloissa. Eli meillä on kieleen liittyvä ongelma. Eli meidän täytyy panostaa innovointiin, eli konekääntämisen Euroopassa. Sillä jos tällainen kone toimii valtakielillä, niin välttämättä se ei toimi kaikkien kielten osalta. Eli konekääntämiseen vielä on paneuduttava. Suuret toimijat ovat siinä mielessä hyviä, että ne ovat meille tunnettuja. Heidän kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä, mutta meidän täytyy vain katsoa, että voidaanko rakentaa sellaisia välineitä, joista on hyötyä kaikille eurooppalaisille kansalaisille. Ja yhdenmukainen kuluttajalainsäädäntökin on tarpeen, jotta voimme varmistaa, että kaikkialla noudatetaan samia, samoja määräyksiä ilman, että kustannukset poikkeaisivat maasta toiseen. Ja sitten uudelleen teollistamiskysymys vielä viimeisenä. Sekin on erittäin tärkeä asia. Toden totta, Eurooppa on kyllä mukana näillä prosessorisirumarkkinoilla ja muillakin markkinoilla, mutta kyse on siitä, että millä tavalla näitä käytetään hyväksi sitten näissä itse laitteissa, joten minä uskon, että meillä on olemassa välineitä, joiden avulla tämä esitetty tavoite voidaan saavuttaa tällä Junkerin kaudella. Ja lopuksi vielä kollega Kapelsin kysymykseen. Tällä hetkellä rahoitusvaje on huomattava, eli 150 miljoonaa olen käytännössä velkaa jollekin, mutta en kykene suorittamaan näitä maksuja ja tämä tarkoittaa sitä, että tästä syntyy viivästyskuluja ja maksuja. Olemme tässä ikään kuin ajautuneet sellaiseen tilanteeseen kuin aikaisemmin, että tässä on konkurssin merkit ilmassa – Ehkä tämä on väärä sanamuoto ja vertaus, mutta tähän tilanteeseen olemme ajautuneet. En muista tällaista koskaan aiemmin tapahtuneen. Tilanne on nyt hankala ja tilanne hankaloituu entisestään myöskin ensi vuonna. Kiitos. Suuret kiitokset, hyvä pääjohtaja. Sitten haluaisin muistuttaa meitä, että varmaankin tämä digitaalinen agenda on tulee olemaan hyvin tärkeä tässä valiokunnassa seuraavan kuukauden aikana, joten on oikein tärkeää keskustella tästä tänään. Kiitoksia tästä keskustelusta ja erittäin hyvistä kysymyksistä. Luulenpa, että tarvitsemme vähän lisää vielä puhujilta, puhujilta aplodeja. Well, we go to the uh, last point of our agenda for today call this afternoon. No niin, sitten menemme viimeiseen kohtaan esityslistalla tänään iltapäivällä. Kyseessä on YK ilmastonmuutoskonferenssi 2014, COP20, Lima. Perussa siis. Käsittelemme lausuntoluonnosta. Kuten oikein hyvin tiedätte, hyvät ystävät, tämä on hieman huolestuttava, että olette lähdessä tältä salista. Jos on todella joudutte lähtemään, niin pyydän, että ette sinne keskustelemaan kovin kovaäänisesti, koska me mielellämme jatkaisimme kokousta täällä. Jos kaikki keskustelevat, kukaan ei kuule mitään. Niin, kuten tiedät, Itre Envi valtuuskunta osallistuu YK ilmastonmuutoskonferenssiin Limassa. Ja osana neuvottelukierrosten valmistelua laadimme päätöslauselma luonnoksen täällä Euroopan parlamentissa. Minua on pyydetty toimimaan sen valmistelijana ja laatimaan ikään kuin panoksen tähän Envin päätöslauselmaan. Päätöslauselman luonnos on siis Envivaliokunnan asia, mutta me haluaisimme esittää siihen jotakin huomioita. Yleisesti ottaen on aivan selvää, että ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää yhteistä globaalia lähestymistapaa ja sellaisia toimia. Tiedämme, että Eurooppa haluaisi toimia johtoasemassa, mutta tällä hetkellä kaikkien maiden on omalta osaltaan leikattava päästöjä. Tämä on meidän lähestymistapaamme tähän maailmanlaajuiseen uhkaan. kyseessä on tällä maailmanlaajuinen, ei paikallinen uhka. Esimerkiksi happoma, happ, happamat satteet on tyypillinen paikallinen uhka. Ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentäminen ja tähän liittyvät tekniikat ja teollisuus on tietenkin mahdollisuus kasvulle ja työpaikoille Euroopassa. Tämä on totta, mutta aivan ensiksi tarvitsemme yhteisen lähestymistavan koko planeetalle, eikä ainoastaan Euroopan unionille. Meidän luonnoksessamme on kolme lukua. Ensimmäinen niistä on teollisuus ja kilpailukyky, toinen luku tutkimus ja innovaatio ja kolmas luku energiapolitiikka. Ensimmäinen luku käsittelee siis teollisuutta ja kilpailukykyä. Teknologinen edistys on erittäin tärkeää. Meidän mielestämme, ja niin kuin luonnoksessa esitämme, markkinoiden pitäisi olla reiluja ja mahdollistaa ympäristöystävällisen teknologian leviäminen ja hiilivuodon estäminen, jotta välttäisiin hiilivuoto ja epäreilu kilpailu. Sitten tutkimus ja innovointi, toinen luku siis. Eurooppaa mielellään ehkä Yhdysvaltojen tai Japanin kanssa haluaisi olla johtoasemassa. Se on meille hyvin tärkeää. Tarvitsemme kansainvälisiä kumppaneita, jotta voimme tehdä yhteistyötä teknologia-alalla. Ja vielä kolmanneksi energiapolitiikka, joka on ehkä kaikkein tärkein osa-alue. Edellytämme kansainvälisiä toimia, jotta voidaan välttää kustannusten ulkoistaminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen päästään. Tarvitaan asianmukaisia kauppajärjestelyjä ja on harmillista, että energiasäästöön ei ole kansainvälisesti asianmukaisesti puututtu. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät kohdat tekstissäni. Ja tämä todella on panos Envin päätöslauselman luonnokseen. Täällä on joitakin varjaesittelijöitä läsnä. SND-ryhmästä Rova van Bremt. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun ihan yleisesti seuraavaa. Ja sen jälkeen sitten näihin itse tarkistuksiin. Ihan lyhyesti tietenkin. Yleisesti ottaen toteaisin, että uskon, että COP20 tulee olemaan erittäin tärkeä tapaaminen, sillä meidän täytyy saada aikaiseksi kaikkien keskeisten toimijoiden sitoumukset. En puhu ainoastaan EUsta, vaan Yhdysvalloista, Kiinasta, Venäjästä. Sillä jos me haluamme saada Pariisissa vuoden päästä jotain tuloksia aikaiseksi, niin se edellyttää yhteisymmärrystä. tämä aiheuttaa päänvaivaa. Yksi esimerkiksi, esimerkki, Ban Ki-moon järjestää ilmastohuippukokouksen, johon on kutsuttu kaikki valtioiden ja hallitusten päämiehet, mutta näyttää siltä, että vain harvat eurooppalaiset pääministerit todellakin ovat tässä kokouksessa läsnä. Eli tämä osoittaa, minkälainen arvostus ilmastopolitiikalla on pääministeriöiden keskuudessa. Joten kyllä Euroopalla on melkoinen vastuu. Teillä on tähän liittyen tarkistus myöskin pöydällä. Ja tästäpä syystä onkin yhtä lailla tärkeää, mutta myöskin huolestuttavaa, että vielä tänäkin päivänä Eurooppa ei ole itse sitoutunut hankkeeseen. Paraikaa vielä keskustellaan asioista, mutta mitään sitoumuksia ei ole vielä tehty, vaikkakin parlamentti vuoden alussa, muistaakseni helmikuussa, äänesti tärkeän päätöslauselman puolesta sanoen selkein sana kääntäen, että 40 prosenttia pitäisi leikata kasvihuonekaasupäästöjä ja energiatehokkuuden pitäisi nousta 40 prosentilla ja uusiutuvien energialähteitä tulisi käyttää 30 prosenttia enemmän. Eli me haluamme ilmeisestikin olla kunnianhimoisempia kuin muu. Ja tämä pitäisi mielestäni ottaa huomioon myöskin tässä yleisessä päätöslauselman tekstissä. Me tietenkin toimimme valtuuksemme rajoissa, mutta mielestäni meidän täytyy myöskin varmistaa, että ryhmät ovat asiasta samaa mieltä. Ja mitä tulee esittämiin tarkistuksiin, niin yleisesti ottaen voimme hyväksyä ne. Ne ovat ihan oikean suuntaan meneviä. Ja ne ovat pitkälti sen mukaisia kuin mistä aikaisemmin ITRE-valiokunnassa on sovittu. Ja nämä 10, 13 ja 15 tarkistukset ovat erittäin tärkeitä. Palaan vielä muihin asioihin, niitä ei ole hirveästi, mutta erityisesti tarkistuksiin 1, 5 ja 6, koska meidän täytyy hiukan viilata tätä sanamuotoa ja katsoa, mikä tämä kunnianhimon taso on. Mutta yleisesti ottaen olemme valmiita tukemaan teitä. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä on edustaja Federle Aldesta. Kiitos. Lyhyesti hyviä tarkistuksia. Voisimme painottaa edelleen sitä, että pitäisi enemmän työtä sen suuntaan, että saataisiin edelleen talouskasvua ja saada kuitenkin sen erotettua hiilidioksidipäästöistä. Nämä mm, meille myöskin sen mahdollisuus, että voidaan alentaa näitä hiilidioksidipäästöjä. Tämä voitaisiin voimakkaammin esille. Tulen palaamaan tähän myöhemmin. On hyvä myöskin, että mainitaan Kiina ja Yhdysvallat joilla on mielenkiintoisia hankkeita käynnissä. Tulen palaamaan asiaan myöhemmin, koska yksi valiokunnan tehtävä voisi olla seurata sitä, mitä tapahtuu myönnämään hiilidioksidipäästöjen osalta Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Tässä tällaiset lyhyet kommentit nyt aluksi. And, um... Kiitoksia. Sitten edustaja Roger Helmer, joka on täällä paikalla varjoesittelijä. Very much, Mr. Chairman, and uh, I speak on behalf... Kiitos. Puhun EFD-ryhmän puolesta, mutta täytyy myöntää, että minun ryhmässäni on erilaisia näkemyksiä näistä asioista. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että olemme huolissamme työpaikoista, kasvusta, investoinneista ja huolissamme kilpailukyvystä. EU on pitkään pyrkinyt ottamaan äh, vastuun näissä asioissa ja johtamaan niin, että muut seuraavat saman linjalla, mutta viime kädessä kuitenkin vain hyvin harvat maat seuraavat tätä linjaa. Jotkut maat ovat siirtyneet tältä tieltä kokonaan pois, kuten Australia, joka on muuttanut kantaansa selkeästi eikä noita alkuunkaan tätä linjaa. Ja tämän tuloksena on se, että olemme vahingoittaneet huomattavasti Euroopan talou- teollisuuden kilpailukykyä. Nyt Antonio Tajan, joka tähän asti on ollut Äh, talouskomission jäsen on sanonut, että nyt on saatu aikaan Euroopassa talouden joukkomurha energiahinnoilla ja on vaikea olla olematta hänen kanssaan yhtä mieltä. Kiina on luomassa hiilivoimaloita lähes joka viikko ja jopa Saksa on luomassa hiilivoimaloita. Uskoakseni on maailmanlaajuisesti käynnissä 1200 uuden hiilivoimalan rakentaminen ja Princetonin yliopiston äh, tekemän selvityksen mukaan ihmisten aiheuttamat CO2-päästöt näytyisivät 4 prosentilla lähivuosina, jos tämä suunnitellut hankkeet toteutetaan. Se merkitsee sitä, että ei tule olemaan menestyksekkäitä siinä, mitä on tähän asti tehty. Me siis olemme itse asiassa nyt sekä työpaikkoja, investointeja, että teollisuutta ajamassa ulos koko Euroopan unionista, ja me ajan ne itse asiassa sillä, että me vaadimme, menetämme näitä työpaikkoja nimenomaan alhaisempien ympäristöjen vuoksi. Ja me itse asiassa lisäämme saman aikaan kuitenkin maailmanlaajuisesti päästöjä. Joten tämä on tilanne, jossa kaikki häviävät. Tämä ei voi olla sellainen, että tällä saadaan tuloksia. Mitä tulee sitten tähän luonnokseen, herra puheenjohtaja? Teidän kannaltanne katsottuna kaikki tavoitteet, jotka te olette tähän asettaneet, ovat hyvin houkuttelevia ja toivottavia. Pitäisi olla enemmän energiatehokkuutta, muut maat saataisiin pitäisi pystyä vetämään mukaan tälle linjalle. Kaikki kokemus kuitenkin osoittaa, että näin ei tapahdu. Kaikki kokemuksemme näistä ilmastokokouksista osoittava, että kokoukset epäonnistuvat siksi, että Eurooppa haluaa mennä asioissa pitemmälle, mutta muut maat eivät ole valmiita muuhun kuin vain puheisiin. Voisimmeko sopia siitä, että suosituksessa olisi ainakin lauseke, josta todettaisiin, että meidän ei pitäisi Eurooppana mennä niin paljon muiden maiden edelle, että me yhä enemmän vahingoitamme talouttamme ja kilpailukykyämme. Uh, we don't have any shadow Kiitoksia. Meillä ei ole yhtään mm, ketään muuta varoa. Varjoesittelijää. Mahtaako täällä olla vielä puheenvuoropyyntöjä keneltäkään muulta valiokunnan jäseneltä? Eh, niin se olisi nyt mahdollista, mutta en näe sellaisia pyyntöjä. Nyt haluaisin pyytää, että komission edustaja Artur Rungemetsker ilmastopääosaston johtaja kansainvälistä ilmastostrategiaa osastolta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Buzek. Paljon kiitoksia, herra Busek, siitä, että annatte minulle mahdollisuuden esittää komission näkemys. Alustuksessa totesitte jo oikeutetusti, että COP20 tulee olemaan erittäin tärkeä virstanpylväs kuljettaessa kohti Pariisia, koska Pariisissa Euroopan unioni toivoo uuden sopimuksen solmittavan keskeisimpien kumppaneiden kesken. Jos katsotaan tämän hetkistä poliittista kenttää ilmastopolitiikan saralla, niin mielestämme on toivon kipinä nähtävissä, sillä Yhdysvallat ja Obaman nykyhallinto suhtautuu vakavamielisesti ilmastonmuutokseen muutokseen ja yrittää ottaa käyttöön aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Tämä aivan ennen näkemätöntä. Yhtä lailla tilanne on muuttumassa Kiinassa. Kiinassa tehdään kokeiluja päästökauppajärjestelmään liittyen, jota halutaan käyttää hyödyksi jo ennen vuotta 2020 joten on olemassa maita, jotka seuraavat unionin viitoittamalla tiellä. Ja viime kokouksessa kesäkuussa, kun järjestettiin kansainvälinen ministeritason kokous, niin silloin osoitettiin, että talous voi kasvaa, vaikka hiilijalanjälkeä pienennettäisiinkin samana aikana. Viime aikoina argu on argumentoitu unionin suuntaan, että joko taistellaan köyhyyttä tai ilmastonmuutosta vastaan. Mutta kansainvälisesti on jo tunnustettu se fakta, että näin asia ei mene. Yhtä lailla tärkeää on pitää mielessä se, että tieteellinen tieto, sen määrä on kasvanut siitä, että minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on. Ilmastonmuutos ei tunne rajoja, eikä talouden alojen välisiä rajoja. Monet teollisuuden alat kokevat muutoksen, ilmastonmuutoksen myötä. Ja IPPC, joka käsittelee jo uusista päätelmistä, jotka pitäisi julkaista jo ennen Liman kokousta, missä todetaan, että Jos Pariisissa ei saada järkevää sopimusta aikaiseksi, eli että siinä olisivat mukana keskeisimmät teollisuusmaat, niin silloin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä ilmaston lämpötila kasvaa kahdella kolmella prosentilla ja se on melkoinen muutos. Komissio on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti haluaa esittää vahvat päätelmät, joissa huomioidaan kilpailukyky, työpaikkojen luominen, kasvu ja hiilivuoto, jotta todellakin osoitetaan, että Euroopan unioni ja kaikki maailmanmaat heidän kaikkien tulisi todellakin taistella ilmastonmuutosta vastaan. Kiitoksia näistä huomioista komission taholta. Odotan hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa niin, että saamme aikaan tekstin, jolla, jonka kautta selkeästi voidaan tuoda esille tämän valiokunnan prioriteetit ja me sitten lähetämme tämän tekstin Envi-valiokunnalle aikataulusta. Tar- tarkistusten jättämisen määräaika perjantaina tänään, tällä viikolla 5. syyskuuta kello 12, eli neljän päivän päästä. Äänestämme Itressä maanantaina 7. lokakuuta, eli noin kuukauden päästä. Sitten Enevi-valiokunnassa äänestys on 5. marraskuuta, eli kuukautta myöhemmin, ja on Lähdemme äänestämään Strasbourgissa marraskuussa. Kiitoksia tästä. Olemme täysin hienosti aikataulussa. Kello on vasta kuusi. Silloin olimme ajatelletkin päättää, mutta muistakaa, että huomenna aloitamme äänestyksen kello kymmenen tässä samassa huoneessa. Tapaamme kello yhdeksän. Esityslista alkaa kello yhdeksältä. Emmekä kylläkään huomenna enää aloita varttia myöhässä, vaan aloitamme täsmällisesti kello yhdeksän. Kiitoksia ja nähdään huomenna.